Good afternoon. I think we can start the meeting. Hyvää iltapäivää. Aloitamme kokouksen. Pari ilmoitusasiaa. Ensinnäkin perjantaina toimitettiin uusi esityslistaluonnos. Jos ei ole mitään vastalauseita, niin voimme varmaan hyväksyä sen ilman muutoksia. Sitten me kävimme EFAssa 24-25 syyskuuta. Teillä on tästä tietoa asiakirjoissanne. Ja sitten terveydenhuollon työryhmä kokoontuu huomenna 12.30-14.30 salissa A1G2. Ja siellä on sitten puheenjohtajana Glenis Wilmot ja Peterle jotka ovat terveydenhuollon työryhmän puheenjohtajia. Ja tulkkaus on saatavana 20 kielellä, eli kaikilla kielillä paitsi viroksi, latviaksi ja iiriksi. Ja sitten tiistaina puuttuu muita kieliä. Tavanmukaisesti nämä asiakirjat ovat sähköisesti saatavilla e-meeting-sovelluksessa ja kokous lähetetään suoratoistona. Koordinaattorien suositukset on toimitettu sähköisesti. Jos teillä ei ole mitään vasta. lauseita, niin ne on hyväksytty. Ja mikäli kukaan ei ilmoita niin ennen kokouksen loppua pöytäkirjaan hyväksytty edellisestä kokouksesta, joten nyt voimme siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan. Biologista monimuotoisuutta koskevan EU-strategian väliarviointi. Aivan ensiksi haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle ympäristöasioiden pääosaston pääjohtaja Daniel Kajiha Krispol. Good morning, good afternoon. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää, hyvää, pää, hyvää puheenjohtajaa ja hyvät Envi-valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut tähän kokoukseen niin, että voin esitellä teille komission löydökset koskien biologista monimuotoisuutta koskeva EU-strategian väliarviointia. Henkilökohtaisesti haluaisin sanoa, että minulla on suuri ilo olla täällä, koska olen nyt uusi pääjohtaja ympärö, ympäristöasioiden pääosastolla. Ensimmäinen syyskuuta alkoin olen siis ollut nyt kuukauden tässä toimessa ja olenkin oikein iloinen tästä mahdollisuudesta keskustella parlamentin kanssa tästä ja monista muista tärkeistä asioista. Ja on ilo tehdä läheistä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Haluaisin aloittaa esitykseni korostamaan sitä, kuinka tärkeää on ollut se, että Euroopan parlamentti on vahvasti tukenut tätä asiaa. Euroopan parlamentti on aina ilmaissut huolen aiheensa koskien biodiversiteetin menetystä Euroopassa ja ekosysteemien heikentymistä. On hyvin tärkeää, että tulevina kuukausina ja vuosina teemme edistystä niin, että voimme säilyttää biodiversiteettia osassamme. Komissio julkaisti toinen lokakuuta, siis 10 päivää sitten, tämän kertomuksen. Väliarviointi osoittaa, että olemme nyt tässä, väli, äh, tässä puolivälissä. Tehän tiedätte, että kausi menee tuonne vuoteen 2020 asti mutta emme ole kyllä saavuttaneet puolta väliä tavoitteidemme osalta. Emme ole saavuttaneet sitä, mitä aiomme saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Biodiversiteettiä menetään koko ajan, ja kun tätä luonnon monimuotoisuutta menetetään, niin menetetään keskeisiä palveluja yhteiskunnalle, palveluja, jotka liittyvät myös kestävään talouteen ja siihen, että ihmiset, ihmisten tarpeet voidaan tulevaisuudessa täyttää sekä Euroopan unionissa että maailmanlaajuisesti joten en voi nyt mitään hyviä uutisia teille välittää tänään ja todeta, että me menettäisi monimuotoisuutta, vain valitettavasti suuntaus on toisinpäin. Ja kuten komissio on todennut, suuntaus on, on, on tärkeä. Kertomuksessa kuitenkin todetaan myös, että ratkaisuja on olemassa – on tärkeää muistaa, mitä on saavutettu vuodesta 2011 alkaen ja on paljon menestystarinoita saatu luotua kentällä. Kun maat ja alueet, ihan paikallisyhteisöt tekevät yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja toimivat tosissaan, niin kyllä hyviä ratkaisuja voidaan löytää. Jos rahoitus on paikallaan, niin myönteisiin tuloksiin kyllä voidaan päästä. Kolmas päätelmä komission kertomuksessa onkin se, että näihin tavoitteisiin voidaan päästä vuoteen 2020 mennessä, mikäli pystymme äh, saamaan ponnistuksia äh, ja sitoumusta kentältä mukaan peliin. Tehän tiedätte, että meillä on useita tavoitteita, joita nyt tarkastelemme. Haluaisin niitä puhua lyhyesti ja kertoa, missä mennään kunkin niiden osalta. Ensimmäinen tavoite on, että tavoite, täytäntöpana täysin luontolainsäädäntö. Tästähän kertomuksessa sanotaan, että olemme melkein saaneet valmiiksi Natura 2000 verkoston ja olemme laajentaneet sitä merielle. Natura 2000-verkosto on hieno eurooppalainen aloite ja se kasvaa. Euroopassa on tällä hetkellä yli 27 000 suojeltua aluetta ja näillä katsotaan miljoona neliökilometriä, 18 prosenttia Euroopan maa-alasta merialue, merialueilla ei me ole päässeet aivan niin pitkälle. Me olemme kattaneet nyt 6 prosenttia ja vielä on, on saavutettava edistystä. Sitten säi, ennaltapalautus ja säilytystoimet ovat johtaneet siihen, että on saatu takaisin muutamia tärkeitä lajeja Euroopassa, kuten eurooppalainen saukko tai itäinen maakotka. Nämä ovat siis hyviä esimerkkejä menestystarinoista, mutta näitä on vielä liian vähän ja Niitä on tarv- saatava lisää, jotta voidaan saada aikaan mitattavissa olevia myönteistä kehitystä. Haasteet vuoteen 2020 on saatava valmiiksi merialueiden Natura-verkosto ja toiseksi on varmistettava tehokas hallinnointi ja rahoitus Natura 2000-verkostoja varten. Kuten kaikki tiedätte, EUn luontolainsäädäntöä tarkastellaan jatkuvasti ja tätä myötä saadaan näyttöä siitä, onko lainsäädäntö asianmukaista ja mitä olisi tehtävä, jotta saavutettaisiin tavoitteet täysin. Sitten meillä on toinen tavoite, jonka aiheena on ekosysteemien ja ekosysteemipalveluiden säilyttäminen ja palauttaminen. Tässä sekä politiikan alalla että tiedon osalta on päästy eteenpäin vihreä infrastruktuuristrategia ja ekosysteemien kartoitus, ekosysteemin palvelujen kehittyys, jotta saataisiin käytännön tuloksia, kansallisia ja alueellisia puitteita on täytäntöön pantava. Paljon on vielä tehtävää tässä mielessä niin, että biodiversiteettiä ei enempää menetettäisi. Parlamentin kanssa on pohdittava, millaisia vaihtoehtoja tulevaisuutta alu varten olisi, jotta voitaisiin päästä eteenpäin. Sitten on kolmas, kolmas tavoite, joka edellyttää enemmän ponnistelua, ja se koskee sitä, että lisättäisiin maatalouden ja metsätalouden roolia biodiversiteetin parantamiseksi. YMPn uudistukset 2014-2020 pyrkii puuttumaan näihin asioihin erityisesti ensimmäisen pilarin viherryttämistoimien kautta, mutta on myös totta, että, paljon, että se jättää paljon joustavuutta jäsenvaltioiden viranomaisille. Meidän olisi katsottava YMPn uudistusten puitteissa, olisiko mahdollista toimia niin, että maatalous- ja metsätalouskäytäntöjen kautta tehokkaasti edistettäisiin biodiversiteetin suojelua. Sitten merialueista edistystä on kyllä nähty täytäntöönpanoon puolella yhteisen kansallistuspolitiikan ja, ja meristrategiadirektiivin osalta, mutta e, tilanne on epätasainen Euroopan kautta. Joissakin jäsenvaltioissa on päästy enemmän, enemmän eteenpäin kuin toisissa meriympäristö edelleen on monenlaisen paineen alaista. Kaiken tärkein tehtävän 2020 vuoteen mennessä koskee sitä, että kehitettäisiin ja saavutettaisiin hyvä ympäristön asema ympäristödirektiivin alla niin, että saataisiin lisää tietoa merellisestä ekosysteemeistä ja saataisiin aikaan kestäviä kalakantoja. Sitten seuraava tavoite koskee vieraslajien torjuntaa. Tehän tiedätte, että Euroopan tasolla ennen vuoden loppua hyväksytään ensimmäinen luettelo koskien unionin lajeja. Tämähän ei tarkoita, että ongelma olisi ratkaistu. Seuraava kriittinen vaihe koskee täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden tasolla. Ja siinä mielessä onkin tärkeää eh, saada ratifioitua Yleisop- paljon vierasperäisiä lajeja tulee meren kautta ja yleissopimuksen ratifiointi onkin tässä mielessä tärkeää. Sitten meillä on globaali, globaalin tason tavoite. Tehän tiedätte, että meidän on huolehdittava luonnon monimuotoisuudesta myös se on globaalilla tasolla, koska luonnon monimuotoisuus koskee koko planeettaa. Haluaisinkin korostaa, kuinka tärkeää on, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat tärkeimpiä lahjoittajia biodiversiteetin tuelle maailmassa. Me olemme päässeet hyvin eteenpäin ja perehtyneet biodiversiteetin menetyksen syihin, mukaan lukien kulutustuotanto ja kauppa on toimien vaikutukset EU puutavarasääntely ja metsätalouslainsäädäntö ja kauppa ja biodiversiteetti seikkojen mukaan ottaminen kauppasopimuksen. Kaikki nämä ovat myönteisiä tekijöitä, mutta meidän on varmistettava, että sääntely täytäntöön pannaan kaikkien tahojen osalta. Ei riitä, että biodiversiteettisääntelyä otetaan mukaan kauppasopimukseen, jos myöhemmin niitä ei sitten kuitenkaan täytäntöön panna saatte kertomuksen käsinne ja meillä tulee olemaan vielä aikaa keskustella siitä parlamentin kanssa, mutta yhteenvetäen voisin todeta, että on päästy eteenpäin politiikan alalla ja on saatu paljon hyviä kokemuksia. Minun mielestäni meillä on hyvä pohja. Eteenpäin voidaan päästä näitä tavoitteita kohti, mutta 2020 on aivan nurkan takana. Viisi vuotta enää puuttuu tuosta tavoiteajasta, emmekä saavuta tavoitteitamme, mikäli emme ryhdy paljon voimakkaampaan ja tehokkaampaan työhön ja myös täytäntöpanon alalla. Komissiolle hyvin tärkeää on se, että voidaan varmistaa tehokas eh, integroituminen muiden politiikan alojen kanssa. Tämä on aivan keskeistä, koska ei ole mahdollista, että käytämme ainoastaan ympäristöalan välineitä ja näin saavutetaan tavoitteet, vaan on otettava huomioon meriympäristö, maatalous, kalastus, alan politiikkaa. Meidän on todella valtavirtaistettava ympäristö näkökohdat näihin politiikkoihin. Vuonna 2012 parlamentin päätöslauselma EUn biodiversiteettistrategiasta totesi, että biodiversiteetin suojeleminen on meidän yhteinen haasteemme, johon olisi puututtava sitoumuksella ja niin, että kaikki osapuolet ovat mukana. Haluaisin nyt sanoa teille, että meillä on hyvin rohkaisevia tuloksia saavutettu koskien sitä, kuinka tärkeänä kansalaiset pitävät biodiversiteettiä. Viimeisimmässä eurobarometrin tutkimuksessa sanotaan, että 90 eurooppalaisista haluavat, että haluavat parempaa tietoa luonnon monimuotoisuudesta. Kaikki ovat sitä mieltä, että kyseessä on hyvin vakava asia. Varmaan myöskin tiedätte, että vastauksenaan kuulemiseemme koskien tätä terveystarkastusta antoi meille 5500, melkein, viisi, melkein puoli miljoonaa vasta, siis yli puoli miljoonaa vastausta kansalaisilta koskien tätä aihetta. Mikäli teemme yhdessä työtä, niin tulokseen voidaan kyllä saada aikaa. Meidän on toimittava johdonmukaisesti sidosryhmien kanssa ja toimittava kaikilla talouden aloilla, kaikilla politiikan aloilla, jossa me myös tukea muilta toimielimiltä ja parlamentti tekee yhteistyötä neuvoston kanssa, niin on kyllä mahdollista saavuttaa tavoitteet. Helppoa se ei tule olemaan. Se on erittäin haastava tehtävä, mutta meillä ei ole varaa menettää enempää luonnon pääomaamme. Luonnon pääomassa ei ole kyse ainoastaan luonnon monimuotoisuudesta. Jos investoidaan luonnon pääomaan ja biodiversiteettiin, se on paras investointi, jos ajatellaan mitä voittoa siitä voidaan saada, koska se tuo hyötyä tuleville sukupolville ja koko planeetallemma. Ja sen kautta voidaan myös saada monista talouden aloista kilpailukykyisempiä. On paljon työpaikkoja, jotka liittyvät vihreään kasvuun, biodiversiteettiin, ekoturismiin äh, ja, ja resurssien äh, käyttöön niin, että kunnioitetaan biodiversiteettia. Haluaisin päättää puheenvuoroni pyytämällä tukea parlamentilta odotamme keskustelua, kanssanne. Tehän tiedätte, että Luxemburg puheenjohtajan valtiona haluaisi jonkinlaisia päätelmiä tästä väliarvioinnista. Ja meistä olisi hienoa, jos saisimme vahvan päätöslauselman, vahvan mietinnön Euroopan parlamentin, parlamentilta tähän asiaan niin, että yhdessä kansalaisten ja jäsenvaltioiden ja Euroopan toimielinten ja kaikkien sidosryhmien kanssa voisimme vahvistaa strategiaamme niin, että saavuttaisimme biodiversiteetin tavoitteet vuoteen 2020 mennessä. Kiitoksia. Now I'll give the floor to the rapporteur. Kiitos sitten esittelijä Demesmaker. Thank you, uh, Madam Chair. I will continue with... Kiitoksia. Jatkan omalla kielelläni. Uh, Kyllä, uh, de vertegenwoordiger van... Haluaisin ensinnäkin kiittää komission edustajaa hänen esityksestään. Mielestäni tämä väliarviointi komissiossa on aika selkeä. luonnon yleinen tila, luonnon monimuotoisuus on hyvin huolestuttava tällä hetkellä. Vuonna 2010 meillä jäi hyvä tilaisuus käyttämättä. Ja 2020, jos silloinkin jätetään tilaisuus käyttämättä, niin sillä on sitten tuhoisia seuraamuksia luonnon monimuotoisuudelle, mutta se on tuhoisaa myöskin taloudellemme. Me emme ole edes vielä puolivälissä, kun ajatellaan vuoden 2020 tavoitteita. Ja meillä pitää olla oikeita, tehokkaita toimenpiteitä. Silloin voimme saada hyviä tuloksia. Meillähän on nyt parantamisen varaa. Ja samanaikaisesti on mahdollista päästä tavoitteisiin. silloin kun direktiivit ja Euroopan lainsäädäntö on sovellettavissa, niin silloin ne voivat osoittautua tehokkaiksi. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, kuten Flanderin parlamentissa aikaisemmin ollessani, ja olen myöskin kaupunginhallituksessa ja tiedän, että alue- ja paikallishallinnossa pidetään näitä asioita hyvin tärkeinä ja sillä tasolla mietitään, pitääkö näitä toimia toteuttaa vai ei. Eli ongelmat liittyvät täytäntöönpanoon, lainsäädännön soveltamiseen ja integraatioon, mitä tulee luonnon monimuotoisuuteen ja muihin politiikan aloihin. Ja meidän täytyy nyt korostaa ehdottomasti sitä, että luonto ja luonnon monimuotoisuus tietysti ovat moraalisia kysymyksiä, ja voidaan sanoa, että täytyy suojella luontoa ja että nämä asiat liittyvät läheisesti toisiinsa, mutta tällä on valtavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia myöskin. Ja jos Eurooppa haluaa toimia tehokkaasti ja kestävällä tavalla ja kasvuun johtavalla tavalla, niin silloin luonto ja luonnon monimuotoisuus ovat hyvin keskeisiä kulmakiviä. Tähän liittyy pari konkreettista kysymystä, jotka haluaisin esittää komissiolle. Huolimatta näistä selvistä sosiotaloudellisista ongelmista ja siitä, että meidän täytyy investoida nyt luontoon, niin kuitenkaan usein nämä asiat eivät ole mitään poliittisia prioriteetteja, vaan päinvastoin on huomattu yhä enemmän, että tämä vanha vastakkainasettelu luonto vastaan maatalous luonto vastaan taloudellinen kehitys. No voisin antaa tästä paljon esimerkkejä, nyt sitä tee. Mutta myöskin tällä hetkellä, tälläkin viikolla Flanderissa on hyvin paljon tästä konkreettisia esimerkkejä. Eli komissiolta kysyisin, mikä tässä nyt on syynä? Onko tässä nyt yhteen törmäys, kun ajatellaan lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin näkemyksiä vai mikä on teidän kantanne? Ja sitten kun katsotaan kansalaisten mielipiteitä. Kansalaiset ovat hyvin huolissaan luonnosta, mutta viimeinen eurobarometri osoittaa, että hyvin monet ihmiset näkevät tämän lähinnä ongelmana, joka on heistä kaukana, joka ei kosketa heitä. Siis se on olemassa, mutta se ei oikeastaan kosketa heidän omaa aluettaan tai omaa valtiotaan. Ja kansalaiset eivät juurikaan tiedä, mitä Natura 2000 oikeastaan tarkoittaa, mitä sisältöä siinä on. Se on suuri tuntematon. Ja kansalaiset tarvitsevat enemmän tietoa luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja miten tämä vaikuttaa sitten politiikkaan. Luonto ja luonnon monimuotoisuus voivat olla myöskin hyvin näkyviä ja konkreettisia. Jos ajatellaan nyt vaikka näitä nature-based solutions – Ehkä tällainen aloite voisi toimia katalysaattorina, jotta voidaan muuttaa mentaliteetteja sekä kansalaisten että myöskin poliitikkojen tasolla. Ja millaisia toimia voitaisiin tällä alalla vielä toteuttaa? Ja sitten on tärkeä yhteys, kun ajatellaan kansanterveyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Etkö katso, että pitäisi tehdä enemmän tutkimuksia ja julkaisuja tarvittaisiin näistä tutkimuksista, jotta voidaan varmistaa, että luonnon monimuotoisuus on painavampi poliittinen painopistealue. Ja sitten tämä fitness check, kuntotarkastus. No nyt kun viime viikolla keskustelimme näistä asioista ja nyt vähän tiedämme, että konsensus on asiasta olemassa. Ja nyt kun ajatellaan mahdollista direktiivin uudistusta, niin siitä ollaan lähinnä yksimielisiä ja uskon, että jos tämä lainsäädäntö nyt avataan, niin silloin tämä luonnon monimutkaisuusstrategia saa enemmän painoarvoa ja sillä tavalla voidaan saada parempia tuloksia. Meillä on ollut pitkä kuuleminen takana ja nyt haluaisin komissiolta kysyä, voisitteko vähän kertoa hiukan näistä ensimmäisistä arvioista liittyen näihin kuulemisiin, eli mihin suuntaan ollaan menossa. Ja sitten vielä Komissio myöntää, että meidän täytyy kerätä lisää tietoa tietyistä asioista. Ja tässä tiedonannossa on, ei ole viitattu tähän niin sanottuun punaiseen listaan. Eli voisiko kertoa, miksi näin on? Ja myöntääkö komissio, että tämä niin sanottu punainen lista on hyvin arvokas tieto, kun ajatellaan näitä kysymyksiä? Kiitoksia. Thank you. Now we can move to the... Kiitoksia. Sitten voimme siirtyä varjoesittelijöihin. Aloitamme herra Lintzil. Lins. Edustaja Lins, EPP. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Voisin nyt toistaa monta asiaa, jotka aikaisemmat puhujat ovat jo sanoneet, sekä esittelijä että toinen puhuja. Ja mielestäni meillä on tässä edessämme hyvin merkittävä teema, eivätkä läheskään kaikki vielä tiedosta sitä, kuinka suuri biodiversiteetin merkitys meidän elämällemme tällä planeetalla on. On varmasti oikein ihan konkreettisesti vaatia, että kunnianhimoista aikataulua noudatetaan ja että myös neuvoston päätelmät saadaan joulukuussa, kuten on sovittu, ja tämä myös tullaan tekemään yhteydessä komission niin sanottuun fitness checkiin. Minulla olisi myös pari kysymystä eh, komissiolle. Tästähän kävi selvästi ilmi, että on, ei ole niinkään kyse direktiivien muuttamisesta kuin täytäntöönpanon, olemassa olevien direktiivien täytäntöönpanon parantamisesta jäsenmaissa. Minä ei ole kuitenkaan aivan selvää, millaisia, millaisiin toimenpiteisiin komissio on varautunut tältä osin. Miten komissio näkee oman vastuunsa tässä kysymyksessä ja ennen kaikkea millaisia johtopäätöksiä se vetää tästä väliarvioinnista suhteessa tuohon fitness checkiin. Eli minulle ei ole aivan selvää, miten nämä kaksi rinnakkain kulkevaa prosessia on tarkoitus saattaa yhteen. Minulle on tärkeää myös, että me, me heti syyttele maataloutta kaikesta, koska uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa on hyviä uusia asioita ja siinäkin tarvitaan nyt aikaa, että saadaan myös täytäntöön pantua niitä. Siinä ollaan vasta alussa. Totta kai saamme olla kriittisiä, mutta emme saa hätiköidä. Ja yksi kysymys vielä Euroopan komissiolle ihan konkreettisesti, jos me täytäntöönpanossa toteamme, että direktiivit toimivat, mutta todetaan sellaisia kehityskulkuja esimerkiksi tiettyjen eläinlajien kohdalla, että tietyt populaatiot eivät vielä olleet olemassa silloin, kun direktiivi astui voimaan esimerkiksi omassa, omalla kotiseudullani Majavia on ilmaantunut miten komission mukaan tällaisiin tilanteisiin pitäisi varautua populaatioiden suhteen, jota aiemmin ei ollut. Kiitos. Thank you. Uh, no, I give the floor. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron kollega Karin Kadenbachille. Ein herzliches Dankeschön für die Präsentation. Kiitoksia tästä hyvästä esityksestä. Paljon tärkeää on jo sanottukin. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, että väliarvioinnin asetettuja tavoitteita ei ole vielä saavutettu, mutta se ei tarkoita laisinkaan sitä, etteikö tämä strategia toimisi siellä, missä täytäntöönpano on ollut kunnollista, menestystä on myös tapahtunut ja tälle meidän pitää rakentaa. Minulle on hyvin oleellista myös eurobarometrin tulos, kyselyn tulos. Ihmisluontoon kuuluu se, että ihminen pelkää sellaista tai sivuuttaa sellaisen, mitä hän ei tunne. Ja tämä lajien monimuotoisuus on asia, josta, josta ihmiset ovat kyllä kuulleet, mutta josta heillä ei ole kovin konkreettisia mielikuvia ja siksi he eivät osoita kovin suurta sitoutumista monimuotoisuuden suojelemiseen eh, tai sen askeleen ottamiseen, että esimerkiksi rahallisia välineitä, rahallista panostusta tälle alueelle e, ihmisiltä tulisi. Eli komissiolla tulee olemaan paljon työtä siinä, että eurooppalaiset ymmärtävät ja saavat tietää, mitä henkilökohtaista hyötyä ja iloa heille on monimuotoisuuden suojelemisesta. Nämähän e, ovat ihan lukuja, lukui, luvuinkin ilmaistavissa esimerkiksi ekopalvelut kiinnostavat kaikkia eh, kansalaisia ja koskettavat heitä jo tänään, eivätkä vasta tulevaisuudessa. Ihmiset eh, eurobarometrin mukaan helposti sijoittavat nämä asiat vasta tulevaisuuteen. Sellainen yleinen ongelma EU:ssa tällä hetkellä on, että me puhumme hyvin paljon toimenpiteistä ja aivan liian vähän tavoitteista. Ja jos minä en toimenpiteisiin samalla liitä sitä, mitä tavoitteita ne palvelevat, oli sitten kysymys päästömääristä tai luonnon monimuotoisuuden suojelemisen tähtäävistä toimenpiteistä, niin silloin kansalaiset eivät ymmärrä, minkä päämäärien edestä me täällä työskentelemme. Meidän täytyy saada ihmisille läpi se tieto, mitä lajien monimuotoisuus tarkoittaa ihan yksilölle, yksilötasolle. Ja minulla olisi komissiolle myös pari kysymystä. Ensinnäkin tämä sääntelyn sisäinen johdonmukaisuus jos puhutaan monimuotoisuudesta luonnossa ja maataloudessa, niin sehän riippuu myös muista politiikan alueista. Ihan ratkaisevasti tästä neuvosto onkin jo puhunut. Tämä ongelma on meillä nyt edessämme, eli monimuotoisuus olisi oikeastaan tällainen läpi eh, lyövä, kaikkia politiikan alueita koskeva asia. Esimerkiksi maatalouspolitiikassa tämä johtaa siihen, että joitakin eh, joskus jotkut jo saavutetut edistysaskeleet eh, nollautuvat. Tilanne on hyvin epätyydyttävä ja kysynkin nyt komissiolta, millaisia uusia toimenpiteitä se tulee tekemään niin, että sen eteen, että monimuotoisuus otettaisiin mukaan myös muihin politiikan alueisiin. Toiseksi kysyn. Usein biodiversiteetin suojelussa puhutaan vain luonnonsuojelusta ja tällöin esimerkiksi maatalouden monimuotoisuus tai esimerkiksi vihannesten ja viljan viljely jäävät biodiversiteettikäsitteen ulkopuolelle, mutta FAOn eh, arvion mukaan 1900-luvulla, 1900-luvulla katosi 75 prosenttia eh, kasveista, viljelykasveista. Eli maatalous tarvitsee sitä, että ihmiset käyttävät aktiivisesti kasveja, jotta nämä kasvilajit säilyvät. Millaisia toimenpiteitä komissio aikoo tehdä, jotta tämä maatalouden puolella myös toteutuisi ja millaisia sääntelytoimia komissio aikoo tehdä? Komissio on tässä kysyn, aikooko DG Envi viljely- ja siemen kasvien suhteen ryhtyä uusiin toimenpiteisiin. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Sorbranni. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtajalle siitä, että hän on tullut paikalle esittelemään tätä väliarviointia ympäristövaliokuntaan. Kun Euroopassa on vakava kriisi, niin usein näkyy, että sitten komission puheenjohtaja alkaa hoitaa sitä tai neuvoston puheenjohtaja, pääministerit, valtioiden päämiehet alkavat hoitaa asioita kansallisella tasolla – ja sitten järjestetään ylimääräisiä neuvoston kokouksia. Tällä tavalla hoidetaan sitten kriisiä Euroopassa. No nyt keskustellaan luonnon monimuotoisuuskriisistä, joka saattaa olla kaikista suurin. Eurokriisi jää sitten vain pieneksi alaviitteeksi historian verrattuna tähän luontokriisiin. Tämä on todellinen haaste ihmiskunnalle. Mutta valtioiden päämiehet pysyvät täysin vaiti tästä, ja jopa alemmilla tasoilla siitä ei paljon puhuta. Eli ollaan nyt rehellisiä. Tämä on yksi suurimpia kriisejä, joita meillä on ihmiskuntana. Ja me emme tätä kriisiä nyt hoida oikealla tavalla. Jos nyt katson tätä väliarviointia, niin tällä kaikki lukemat ovat punaisella. No yksi ei ole. Se on vielä vihreä. Ja se liittyy näihin vieraslajeihin. Ja ainoa syy, miksi tämä on vielä vihreällä, on se, että ei ole päästy vielä täytäntöönpanovaiheeseen, koska hyvin usein meillä on lainsäädäntöä olemassa. Ja sitten uskotaan, että kaikki on kunnossa, ja voimme ottaa taas vähän rennommin, ja sitten jäsenvaltioiden odotetaan panevan asioita täytäntöön. Mutta jos katsoo väliarviointia, niin tässähän tämä ongelma on. Meillä ei juurikaan ole täytäntöönpanoa. Ja näillä aloilla, joilla on oikeanlaista täytäntöönpanoa, on mahtavia tuloksia. Hyvin usein valitetaan siitä, että Euroopan lainsäädännöstä ei saada tuloksia, mutta jos katsotaan vaikka lintuja, lintudirektiiviä, niin sillä, silloin kun niitä pannaan oikein täytäntöön, niin tulokset ovat aivan uskomattomia. Se on ehkä kaikkein tehokkain eurooppalainen laki. Eli tämä on tilanne, meillä on nyt hyvin masentava väliarviointi. Meillä on viisi vuotta aikaa päästä tavoitteisiin, ja mehän kaikki tiedämme, että me koskaan pääse näihin tavoitteisiin, jos jatkamme samaa rataa. Tietysti meidän täytyy osoittaa sormella jäsenvaltioita, mutta entäs sitten oma Euroopan komissiomme? Olen hiukan pettynyt tähän väliarviointiin. Tämä komissio sanoi, että se on kaikkien aikojen poliittisen komissio. Ja mielestäni komissio on poliittinen elin, mutta se mitä tässä nyt nähdään, tämä on nyt tällainen arviointielimen asiakirja. Tässä on lueteltu asioita, joissa ei ole toimittu oikein, ja sitten siirrytään seuraavalle sivulle, ja sitten kuvitellaan, että siellä olisi ratkaisuja, toimia, joihin täytyy ryhtyä, ja ei siellä sellaisia tietoista olekaan. Eli tärkein kysymykseni komissiolle Linsin tavoin Eli mitä täytyy nyt tehdä, komissio? Mikä on seuraava askel? Tuleeko tämä sitten huippukokouksen esityslistalle sen sijaan, että tästä puhutaan ainoastaan teknisellä tasolla? Eli minä odotan kyllä komissiolta paljon rohkeampia vetoja. Sitten yksi konkreettinen kysymys, joka on asia, josta olen tehnyt viime vuosina useita kirjallisia kysymyksiä. Eli viime vuosina säästöpolitiikasta johtuen meillä on ollut suuria luontoleikkauksia luontoasioissa. No Euroopan tasolla näin ei ole käynyt, mutta kansallisella tasolla luonnosta on leikattu paljon varoja. Alankomaissa 60-70 prosenttia on leikattu kansallisesta luontosuojelubudjetista. Ja monta kertaa olen kysynyt, mikä on tilanne monissa muissa jäsenvaltioissa. Ja tähän mennessä komission vastaus on ollut se, että emme tiedä. Komissiolla ei ole aavistustakaan siitä, mikä on jäsenvaltioiden tilanne ja kanta, mitä tulee luontosuojelun rahoitukseen. Eli konkreettinen kysymykseni on, onko komissio analysoinut kansallisia talousarvioita – jotta voitaisiin nähdä, olemmeko rahoituksen osalta toimineet oikein. Ja sitten toinen kysymys. Mitkä ovat seuraavat rohkeammat askeleet, joihin komissio ryhtyy, jotta päästään vuoden 2020 tavoitteisiin? Um, kiitoksia. Viimeinen varjoesittelijä on edustaja Auken. Thank you very much, uh, eh, eh, Mrs. President, and I can just... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin aivan sanasta sanaan tukea sitä, mitä edustaja Herbrandi juuri sanoi. Olen täysin yhtä mieltä hänen kanssaan. Vihreässä, vihreässä ryhmässä olemme näistä asioista olleet huolissamme. Ja todella nyt todella tarvitaan todellista toimintaa. Muutamia viikkoja sitten olin alueiden komiteassa, jossa esiteltiin lausunto, jossa kerrottiin näistä hyvistä tuloksista vuoden 2000 lainsäädännöstä. Äh, komissio kuitenkaan ei seuraa äh, edistystä. Olen vetomusvaliokunnassa ja voin kertoa, että siellä kerta toisensa jälkeen Natura 2000 verkoston osalta kansalaiset tulevat parlamenttiin ja valittavat siitä, että emme kunnioita ja noudata omaa lainsäädäntöämme. Jotakin olisi tehtävä alueiden komitean. Päätöslauselma oli hyvin lähellä vihreiden ja Alden ja muiden kantoja. Se hyväksyttiin yksimielisesti. Yksi tyhjä ääni taisi tulla alueiden komitean äänestyksessä. Olin varjaesittelijänä silloin, kun hyväksyimme Irlannin puheenjohtajakauden aikana tämän ohjelman. Ja siinä tehtiin selväksi, että, kun, että meillähän on nyt lainsäädäntöaloitteita. Nyt haluaisin komissiolta pyytää, niin tässähän sanotaan aina, että pitäisi olla iso isoissa ja pieni pienissä. Luontoasiat ovat kuitenkin hyvin poliittisia ja hyvin, hyvin huonossa jamassa, mutta ne eivät vastaa sitä, mistä EU-ssa päätettiin. Komissio on, on noudatettava sitä, mitä lainsäädäntäjät ovat päättäneet, eikä sen mukana ole toimittava, mikä komissiossa olisi mukava, mistä olisi mukava päästä eroon. On siis toimittava sen mukaan, mitä me olemme vaatineet ja mikä on sitovaa lainsäädäntöä. Tässä seitsemännen ympäristön to- toimintaohjelman puitteissa. Haluaisinko mä selkeän lupauksen tästä niin, että saavuttaisimme selkeää edistystä tällä alueella? Ehkä emme saavuta tavoitteita vuotta 2020 mennessä, mutta olisi oikein hienoa nähdä, jos tilanne edes hieman parantuisi, jos komissio tällaista viestiä joskus tulisi. Hyvä, kiitoksia. Colleagues, uh, I will be very happy. Kiitoksia kollegat pyydän teitä pitämään kiinni puheajoistanne, koska meillä on paljon tavaraa esityslistalla. Seuraavana edustaja Peterle. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodu Kalehi, čest... Niin, minä haluan onnitella herra Kaleha hänen roolistaan menneisyydessä. Hän vastasi lentokoneista ja kuvittelen, että hän osaa katsoa asioita lintuperspektiivistä tälläkin alalla. Kiitän kunnianhimosta, joka näihin tavoitteisiin liittyy, sillä me haluamme pitää yllä lajien monimuotoisuutta. Se on tavoitteemme. Ei ole tarpeeksi dynamiikkaa tällä alueella toiminta ei ole tarpeeksi dynaamista, mutta tavoitteet ovat meille yhteiset. Vuoteen 2020 mennessä ollaan mennyt saavuttaa ja on hyvin tärkeää, että pohdimme uhanalaisia lajeja, mutta meidän täytyy pohtia myös luonnon ja ympäristön saastumista, sillä se on syynä siihen, että tietyt eläin- ja kasvilajit eivät kykene selviytämään. Tämä liittyy myös kasvavaan kaupungistumiseen me tarvitsemme seuraavanlaisia toimia. Meidän täytyy saada aikaan paradigman muutos ja me tarvitsemme myös kestävää kasvua minä työskentelen mehiläisten parissa ja tästä teemasta olemme täällä usein jo puhuneetkin ja päätyneet seuraavaan johtopäätökseen. Kaikkien toimijoiden on toimittava yhdessä tällä alueella, sillä mehiläisten hoitajat eivät yksin pysty sitä tekemään. On aika saada aikaan integraalinen strategia sektorikohtainen lähestymistapa ei ole hyvä. Meidän täytyy yhdistää kaikki strategiat toisiinsa liikenne, energia- ja ympäristöaloilla. Ennen kaikkea sen takia, että energia-alan kehitys ei mene siihen suuntaan kuin meidän tavoitteemme edellyttäisivät. Herra Kalihanalta haluaisin kysyä seuraavaa. Missä te näette mahdollisuuksia lisästrategioille? Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Huitama. Thank you very much, uh, Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission edustajalle. Yksi näistä tärkeimmistä päätelmistä on se, että jäsenvaltioiden täytyy panna täytäntöön tätä lainsäädäntöä. Ja tähän liittyy kysymykseni. Voin kuvitella, että on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Ehkä voisitte kertoa hiukan tarkemmin tästä ja myöskin voitaisiin katsoa, onko jonkinlaista kilpailun vääristymää ja onko yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille. Ja sitten toiseksi meidän täytyy päästä näihin tavoitteisiin. Me täytyy käyttää innovaatiota, teknologiaa. Voisitko kertoa hiukan enemmän, näkeekö komissio tässäkin potentiaalia ja millä tavalla pannaan täytäntöön innovaatiota, jotta päästään näihin tavoitteisiin? Ja kolmanneksi, esimerkiksi on monenlaisia toimia, kun puhutaan vaikka yhteisestä maatalouspolitiikasta, ja ihmisten täytyy vain täyttää kaavakkeita ja laittaa raksit ruutuun, jotta he saavat tämän vihertämismerkinnän. Ja ehkä olisi parempi, että olisi jonkinlaisia saavutuksia, jotka liittyvät vaikka luonnon monimuotoisuuteen, jotta voidaan täsmentää ja antaa sitten palkkioita näiden saavutusten perusteella. Onko tämä mahdollista ja miettikö komissio tätä, että politiikkaa pohjautuisi enemmän näihin saavutuksiin? Kiitos. Joo. Mrs. Melio. Kiitoksia sitten edustaja Melio. Mikrofoni. Puhuja ei käytä mikrofonia. No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin monia tärkeitä teemoja on täällä jo kosketeltukin ja minäkin haluan kiittää tästä väliarvioinnista, joka kuitenkin saa minut tuntemaan oloni hiukan epämukavaksi ja varmaan monen muunkin olon, koska me emme ole niin pitkällä kuin meidän pitäisi olla monimuotoisuuden suojelemisessa. Luonnon kauneus ja monimuotoisuus – ovat asioita, joista kaikki Euroopan unionin ihmiset mielellään nauttivat ja arvostavat sitä, mutta eivät joka päivä ajattele, että se voidaan kadottaa ja että meidän täytyy tehdä enemmän ja panostaa enemmän rahaa siihen, jos haluamme sen säilyttää. Haluan yhdestä asiasta vielä eksplisiittisesti puhua, nimittäin Täällä kysyttiin, mitä politiikan alueita voitaisiin myös ottaa mukaan ja minkä politiikan alueiden pitäisi antaa oma panoksensa. Ja minun mielestäni maatalous voisi tässä panostaa enemmän näihin tavoitteisiin. Meillä on edelleenkin Und äh, das bedeutet, dass wir mit einem Kesannointi ähm, aikataulut ja määräajat sellaisia, joita emme ole noudattaneet ja paljon monimuotoisuutta tuhotaan tämän kesannoinnin kautta ja tämä olisi sellainen asia, jossa voisimme tehdä paljon enemmän ja kysyn myös, mitä muuta me voimme tehdä äh, rohkaistaksemme maataloustuottajia äh, toimimaan aktiivisemmin tällä alueella. Heihin kohdistuu monenlaisia vaatimuksia, jos esimerkiksi aikataulut ovat liian tiukkoja ja sitten monimuotoisuus kärsii siitä. Kiitos. Kiitoksia seuraavana edustaja Dynano. Merci madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös pääjohtajaa hänen alustuksestaan. Haluaisin ensinnäkin puhua metodista ja komission järkeilystä, jonka mukaan on arvioitu, mitä kustannusta olisi tullut lainsäädännön puutteesta. Tämä on enemmän fiktiota kuin mitään tieteellistä arviota, joka perustuisi tosiasioille. Komission kertomuksessa puhutaan tavoitteista, joihin ei ole päästy, ja epäonnistumisista ja paikallista onnistumisista, ja siinä myös puhutaan globaalista tasosta. Ensinnäkin Haluaisin kysyä, onko komissiolla enemmän analyysiargumentteja nyt jälkikäteen? Meidän pitäisi olla rehellisiä, kun katsotaan näitä paikallisia strategiaa ja Euroopan strategiaa, jos ne ovat epäonnistumassa, niin itse ole ainoastaan ilmaston vihkaa. Väliarvio on nyt mahdollisuus kyseenalaista itse itsemme. Paikallisen tason pitäisi olla kiintopiste eurooppalaisia strategioita varten. Haluaisin ottaa esimerkiksi nämä merimetsot. EU halusi suojella merimetsoja suojelemalla haitallisia suojelemalla näitä lintuja kuitenkin nämä kanta on nyt sitten lisääntynyt valtavasti. Tarvitaan paikallista realismia, muuten politiikka epäonnistuu. Millaisia paikallisia välineitä voitaisiin käyttää strategian täytäntöönpanomiseksi, jos ajatellaan haitallisia vieraslajeja, lajeja, niistä eroon pääseminen edellyttää kasvinterveyteen liittyviä toimia myöskin. Suuntaus on kuitenkin sellainen, että tällaiset menettelyt kokonaan kielletään. Tämähän on ristiriitaista. Kolmas kysymys, millainen asenne komissiolla tulee olemaan tämän asian osalta? Toinen ristiriita koskee sitä, että meillä on näitä vapaakauppasopimusten ympäristölausekkeita. Kuitenkin kaup- kansainvälinen kauppa lisääntyy valtavasti ja se selkeästi lisää vahingollisten verslejen leviämistä. Sitten tässä kertomuksessa puhutaan luonnollisesta pölytyksestä, sen hyödystä. Silvi Godianen mietinnössä on ehdotettu päätöslausumaan, jolla vastatetaan huomenna äänestettävästä kasvimyrkystä sulfoksaflorista ja pyydänkin kollegoita tukea sille. Kiitoksia sitten Floren. Kuten täällä sanottiin, niin melkein kaikkea voi tukea, mitä täällä on sanottu haluan viitata Gerbrandin puheeseen. Jos me katsomme tätä väliarviota läpi, niin panemme merkille, että melkein missään ei ole tapahtunut edistystä. Ja silloin täytyy kyllä kysyä, mistä se oikein johtuu. Ei omassa maassanikaan kaikki mene ihan putkeen. Ja sitten valitettavasti minun täytyy taas toistaa sitä, mitä olen ennenkin sanonut. Jäsenmaat tekevät mitä lystäävät jäsenmaat toimivat niin kuin niitä huvittaa ja Siksi minä en todellakaan mielelläni olisi komission jäsen, koska komissio tietää aivan hyvin, että jos se neuvotteluissa meidän kanssamme ja neuvoston kanssa tuo pelivaroja, joustavuutta mukaan, niin niistä tulee aina sellaisia pelivaroja, joihin sitten paetaan, joita käytetään hyväksi, jotta ei tarvitsisi tehdä mitään. Haluaisin keskustella kollegojeni kanssa. Jos menee William Greenin luo ja sanoo, että eh, pitää viherryttää jokin alue. Minä olen puhunut tästä jo 40 vuotta, mutta meidän ympäristöllemme se ei ole tehnyt ollenkaan hyvää, ei se ole tehnyt pahakaan, mutta jos me kuvittelemme, että tämä viherryttäminen toisi jotain edistystä monimuotoisuustoimissa, niin se on kyllä ihan silkka unelma, koska eh, elokuussa meidän koko biodiversiteettimme kaikilla pelloilla on jo kuollutta. Tässä on hyvin paljon vääränlaisia toimenpiteitä ja tämä nyt oli vain yksi esimerkki siitä, mutta se, mihin kiinnitän myös huomiota, on se, että kaikki kollegat täällä sanovat, että komissio, tehkää nyt joku ehdotus ja tehkää nyt joku ehdotus. Mutta kyllähän komissio varmasti tekee näitä ehdotuksia ja mutta ei siitä ole mitään hyötyä, vaikka komissio tekisi 20 ehdotusta ja jäsenmaat eivät sitten niitä noudata. En tiedä, vaadimmeko me ihmisiltä joskus liikaa, mutta kun menen omaan vaalipiiriin ja selitän ihmisille, mitä biodiversiteetti tarkoittaa, niin hyvin moni istuu siellä ja kysyy, mikä ihmeen juttu tämä on. Nyt minä yritän selittää tämän paljon havainnollisemmin kuin ennen, mutta sekään ei aina auta. Meillä on tiedostamisongelma. Eh, tämän minä sanon perinteisenä maataloustuottajana. Minusta ei tule eh, luomuviljelijää, mutta siitä huolimatta sanon näin. Meillä on tiedustamisongelma, ei tarvitse olla mikään haahuilija, jotta ei näkisi tätä ohi ongelmaa. Meidän täytyy keskustella enemmän maatalousvaliokunnan kanssa. Sitä emme pääse yli eikä ympäri me olemme hulluja ja he ovat hulluja. Ei, nyt meidän täytyy päästä keskikurssille, kultaiselle keskitielle. Nyt tämä viherryttämislapsi on syntynyt ja meidän täytyy nyt kasvattaa siitä kunnon ihminen. Ja minä haluaisin rohkaista komissiota näissä kasvatusmenetelmissä. Nyt pitää todellakin puhua selvää tekstiä jäsenmaiden kanssa – Belgian lähinaapurustossa on monta maata, joissa olisi paljon toivomisen varaa, eikä oma maanikaan ole valitettavasti esimerkillinen tässä. Minä äh, asetan suuren kysymysmerkin siihen, tarvitaanko lisää lainsäädäntöä, ehkä tarvitaan lisää valvontaa sen sijaan, ja paljon tärkeämpää olisi se, että kutsuisimme maatalous- ja ympäristöministerimme tänne ja kysyisimme, mikä heidän ajatuksensa siitä on, miten tässä tulee toimia jos me jatkamme samaan malliin, niin me joudumme aina ojaan. Ja meidän täytyy miettiä, miten omassa vaalipiirissä, omassa kylässämme saamme ihmisten tietoisuuden tasoa nostettua. Tämä on erittäin vaativa tehtävä, mutta ainoa tapa uskoakseni päästä eteenpäin näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Olisin iloinen, jos olisin väärässä, mutta pelkäänpä, että olen oikeassa. Kiitos. Thank you, our last speaker. Kiitoksia. Viimeinen puhuja, herra, edustaja Turvallis. Chair, I will be... Kiitoksia ihan lyhyesti ja ytimekkäästi. Kävin läpi tämän väliarvioinnin eilen illalla ja ensimmäinen ajatukseni oli, että tässä on makrolukemia tässä raportissa ja niistä oikeastaan ei ole mitään apua meille. Ne eivät kerro, kuka on toiminut hyvin, kuka taas ei. Ja tämä on taas tiesin, että kaikkialla toimitaan samalla tavalla ja mikään ei parannu. Eli kuka ei ole tehnyt niin kuin pitäisi ja kuka sitten taas on tehnyt läksynsä. Jos katsotaan Natura 2000 lainsäädäntöä, niin sehän tehdään kansallisessa lainsäädännössä. Eli täytäntöönpano tapahtuu kansallisen lainsäädännön kautta, mutta Nämä lukemat ovat makrolukemia, ne näyttävät hyviltä tai huonolta, mutta ne eivät oikeastaan auta meitä yhtään. Kiitos. You, many questions to the... Kiitoksia. Komissio saa nyt paljon kysymyksiä. Edustaja, no, herra Crespo, teillä on puheenvuoro. Chair, and let me start by thanking all the, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia valikunnan jäseniä, jotka esittävät täällä paljon kysymyksiä. pyrin tekemään parhaani ja pyydän nyt teiltä anteeksi antavaisuutta, jos en kaikkia vastauksia voi antaa, mutta kahden keskin voin sitten nämä hoitaa ja voimme vielä mennä pidemmälle näissä keskusteluissa. Suurimmassa osassa puheenvuoroja kuulen tyytymättömän sävyn. Sanotte, että olemme kyllä lukeminen tämän kertomuksen, mutta missä viipyvät ratkaisut? Ja että olemme nähneet, että täällä on ongelmia biodiversiteetin osalta, mutta mitä ehdotatte? Näemme, että edistystä on tapahtunut, mutta mitä komissio nyt aikoo tehdä? Näin, luimme tämän kyllä, mutta eivät asiat ole hyvin. Tämä turhautuminen, jota monien suusta täällä kuulin, osoittaa, että, että kertomuksen takana on todellinen huoli, jonka monet teistä mainitsivat täällä, ja se koskee sitä, kuinka tärkeää on varmistaa biodiversiteettiin suojelu. edustaja Herbrandi erittäin selkeästi tämän totesi, antoi hyvin ysi, hyvän esimerkinkin tästä. Ei tämä ole mikään kriisi. Meillä on paljon kriisejä Euroopassa. Tämä ei ole mikään Euroopan kriisi, tämä on planeetan kriisi ja koko planeetan kriisi, siksi on niin tärkeää toimia tässä oikein. Haluaisin nyt muistuttaa, mistä tässä on oikein kysymys. Ymmärrän kyllä, että monet parlamentin jäsenet ovat kärsimättömiä, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, missä puitteissa tässä nyt toimitaan. Ensinnäkin haluaisin rauhoitella teitä siinä mielessä, että toimimme seitsemännen ympäristön toimintasuunnitelman puitteissa. Sehän on ainutlaatuinen ohjelma, siitä sovittiin kaikkien toimielinten kesken. Se hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyssä ja meillä on sinne tärkeitä tavoitteita, joihin olemme kaikki sitoutuneet. Meillä on biodiversiteettistrategia, joka hyväksyttiin maaliskuuta 2010 Euroopan neuvostossa. Vastaan tässä herra Brandille. Emme tässä mitenkään pakene vastuuta, vaan kyllä strategia tulee tuolta huipulta. Euroopan neuvosto meiltä, meille antoi tämän sopimuksen. Meillä on yksi kaiken kattava tavoite. Meidän on päästävä siihen, että vuoteen 2020 voidaan säilyttää biodiversiteettiä. Meillä on kuusi tavoitetta, jotka siihen sisältyy. Se, mitä nyt teemme, siitä puhuinkin jo alussa. Me pyrimme nyt antamaan tosiasiallista tietoa siitä, missä mennään. Komissiolta pyydettiin tosiasioita koskien nykytilannetta eri tavoitteiden osalta. Olemmeko edistymässä näissä vai emmekö? Olemmeko lähempänä tavoitteita vai emme? Mitä tapahtuu täytäntöönpanon puolella, luontodirektiivi, lintudirektiivi, meri, äh, lainsäädännön osalta, mitä tapahtuu kansainvälisesti. Tätä kaikkea nyt tarkastelemme ja panemme tosiasiat pöydälle. Teitä varten, Euroopan parlamenttia varten ja neuvostoa varten, koska kyseessä on poliittinen komissio. Emme me halua Mm, kätkeä tätä mihinkään kertomukseen, vaan haluamme, että asiat tulevat selväksi. Teistähän nyt tämä on kiinni, mutta odotan, että kun näette nämä tosi asiat, niin odotan, että parlamentti ryhtyy toimimaan poliittisesti samoin kuin neuvosto. Niin, että toimielimet voivat sitten ottaa kannan, olemmeko me oikea meno, olemmeko nyt raiteilla vai emmekö, ja sen jälkeen meidän on käytävä poliittista keskustelua koskien eri toimista, mutta se mitä tänään tehdään, on koskee ainoastaan sitä, että annan teille tiedot, tosiasiat. Kuten sanoin, tosiasiat ovat hyvin selkeitä. Olemme nähneet, että paljon on vielä tehtävää. Jotkut teistä mainitsivatkin sen, että jos joissakin äh, asioissa puhutaan makrotason tosiasioista, koska tavoitteet ovat makrotason tavoitteita. Meillä oli kuusi tavoitetta ja sitten yksi kokonaisvaltainen biodiversiteettitavoite kun näistä sovitettiin, niin sovittiin, niin sovittiin myös, että toimitaan makrotasolla. Kertomuksessa mainittu toimet koskevat sitä, että on lisättävä panistuksia täytäntöönpanon ja voimansaattamisen osalta. Ja tässä päästäänkin harjoituksen. Se, mitä kertomuksessa nähdään, koskee että sitä, että kentällä tapahtuu paljon silloin, kun paikallinen, alueellinen ja sidosryhmät kaikki ovat sitoutuneita Tänä viikonloppuna kävin Baden-Württembergissä ja olin siellä äh, saksalaisten luonnonystävien järjestön kanssa ja, ja siellä vaelsimme vuorilla ja näimme kuinka hienoa työtä he ovat tehneet. Siellä on 40 reittiä, joilla on pystytty vaikuttamaan tilanteeseen. Olemme pyrkineet puhaltamaan tähän lisäelämään. Ja näimme kyllä näemme kyllä edistystä, kun katsotaan paikallisia hankkeita. Meidän on saatava tämä seikka valtavirtaistettua, niin kuin esittelijä Demesmakerkin sanoi aivan oikein. Meidän on myös korostettava sitä, että biodiversiteetissä on kyse taloudellisesti merkittävästä asiasta. Se ei koske ainoastaan luontoa, vaan se on myös sosiotaloudellisesti merkittävä asia. Nyt voisin mennä näihin kaikkiin kysymyksiin, jotka täällä mainittiin. Edustaja Dimesmaker kysyy, uskoko komissio, ettei kyseessä ole enää poliittinen prioriteetti? Kyllä, minä uskon, että se on hyvin tärkeä poliittinen prioriteetti edelleen. Siksi olemme tämän kertomuksen laatineet ja siksi toivomme, että saamme parlamentilta ja neuvostolta poliittisen reaktion niin, että pääsemme eteenpäin. Edustaja Demesmaker sanoi myös, kuinka voisimme valistaa tehokkaammin, pitäisikö komission tehdä tällä saralla enemmän. Ihmiset eivät usko, että se on sen vastuu. Uskon, että meidän on paljon tapauksia, joissa voisimme näyttää esimerkkejä hyvästä edistyksestä, mutta en usko, että se on ainoastaan komission tehtävä, vaan meidän on tehtävä työtä parlamentin kanssa. Teillä on ne paljon työtä tehtävänä. Meidän on tehtävä työtä myös jäsenvaltioiden kanssa ja alueiden komitean kanssa – ja meidän on lisättävä ymmärrystä ja valistettava eri ryhmiä. Tämä on meidän me, mutta tästä syystä myös tilasimme eurobarometriin kyselyn. Siinähän todetaan, että suurin osa kansallista uskoo, että kyseessä on vakava asia. Monet ihmiset sanovat, että se on myös heidän oma vastuunsakin. Ei he, eivät he pakene vastuuta, mutta he sanovat, että he tarvitsevat lisää tietoa Tämä on siis alue, jossa meidän on lisättävä ponnistuksia. Edustaja Demesmaker sanoi myös, että kansanterveys ja biodiversiteetti on yhdistettävä toisiinsa. Hän sekä Liise kysyivät, kuinka, tai Lins kysyi, kysyivät, kuinka tähän harjoitukseen yhdistetään tämä toimivuustarkastus, fitness check. Uskon, että sillä voi olla merkittävä rooli. Mm, mm, kysyitte, voisimmeko kertoa siitä jotain. No nyt haluaisinkin kiittää kollegoita. He ovat täällä kovin kalpeita, koska he ovat nyt analysoineet näitä puolta miljoonaa vastausta, jotka tähän toimivuustarkastukseen on tullut ihmisiltä ja aiomme aivan avoimesti jakaa analyysin tulokset 20. marraskuuta teidät on kutsuttu nyt täten tilaisuuteen kuulemiseen, jonka järjestämme kaikille sidosryhmille 20. marraskuuta ja silloin kerromme näistä analyysin tuloksista. Ja sen jälkeen palaamme tilanteeseen. Olisiko vahvistettava lainsäädäntöä vai onko kyseessä täytäntöpano-ongelma, että onko tehtävä enemmän sääntöjen osalta vai, vai onko, onko todella nyt täytäntöpanossa vika. Tällä hetkellä en voi kertoa tuloksista vielä, koska meidän on toimittava täysin objektiivisesti ja avoimesti, emmekä voi ennakoida tuloksia. Sitten punaisesta luettelosta kysyttiin myös. Se on yksi tärkeistä indikaattoreista arviointia varten komissio tulee vielä parantamaan sitä ja laajentamaan soveltumis- soveltamisalaa, joten tähän voi vastata positiivisesti. Lins myös viittasi biodiversiteettiin tehtiin, niin hän sanoi, että tarvitaan vahvat aikapuitteet ja vahvat päätelmät. Ja hän kysyi myös, pitääkö muuttaa direktiiviä ja vai täytäntöönpanoa. Ja minä voin kyllä vahvistaa, että täytäntöönpanon puoli on tässä suurin ongelma. Hän kysyi myös, mihin, mistä toimista voisimme keskustella. No voisin mainita muutamia. Ne tulevat muissakin kysymyksissä. Meidän on katsottava kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia. Meidän on katsottava rahoitusta. Joissakin tapauksessa on myös ryhdyttävä oikeudellisiin toimiin, niin kuin komissio on tehnyt. Ei se ole patkais, paras ratkaisu, mutta jos jo jäsenvaltio ei noudata lainsäädäntöä, niin meidän on sitten ryhdyttävä myös oikeudellisiin toimiin. Meillä on myös tulossa aloite koskien luontolainsäädännön täytäntöpanoa eh, ja sen tarkastelua ja valistamista. Kadenpah kysyi rahoitusvälineistä. Tämä onkin hyvin tärkeä asia. Kyseessä ei ole vain lainsäädäntö ja täytäntöönpano, mutta mitä voimme tehdä niin, että voimme rahoituksellisesti tukea jäsenvaltioita, erityisesti monia alueita? Tässä meillä on kaksi tärkeää lähdettä, jotka haluaisin mainita. LIFE-ohjelmahan on olemassa, mutta resurssit ovat rajallisia. Joitakin ohjelmia sieltä kyllä voidaan rahoittaa. Meillä on alueellista rahoitusta ja sitten meillä on yhteinen maatalouspolitiikka. On totta, että YMPn osalta Meillä on hieman edistystä ensimmäisen pilarin viherryttämisen äh, osalta, mutta tämä riippuu kansallisista viranomaisista. Heillä on paljon joustavuutta ja on valittava, missä määrin biodiversiteettitoimia otetaan mukaan. Tässä meillä on kyllä tehtävää ja työtä jäsenvaltioiden kanssa. Myös YMPn äh, väliarvioinnin puitteissa voimme katsoa, voitaisiinko varmistaa, että maatalous- ja metsätalouden käytännöillä voidaan paremmin edistää biodiversiteettiä. Myös äh, intensiivisellä puolella. Kandebach kysyi, onko sääntely johdonmukaista, kuinka voisimme varmistaa, että YMPssä voidaan tätä valtavirtaistamista toteuttaa. Ehkä meidän olisi tehtävä enemmän työtä jäsenvaltioiden kanssa. Nyt niillä on enemmän valinnanvaraa YMPssä, joten ne voivat tätä painettaa. Kadebach kysyy myös, myös tästä SIDSiä koskevasta ehdotuksesta, meniä koskevasta ehdotuksesta. Tässä minun pitää olla varovainen, mutta voin sanoa, että olemme kyllä aktiivisesti mukana ja pidämme huolen siitä, että geneettinen biodiversiteetti otetaan huomioon. Tiedän, että Sanko pääosasto tässä on vetäjänä, mutta välitän, välitän ongelman kollegoille. Sitten Herr Brandi. Hän mainitsi että biodiversiteetti on todellinen kriisi ja hän aivan oikein otti esille täytäntöönpano-ongelmat ja kysyi, mitä nyt komissio aikoo tehdä. Tämä on meillä ensimmäinen selkeä näyttö, joka on nyt toimitettu poliittisille toimielimille koskien edistyksen tilaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin on tehty. Jokaisen tavoitteen osalta olemme pyrkineet tuomaan esille ongelmat kun esimerkiksi sanotaan, että Natura 2000-verkostossa on havaittu edistystä, mutta merilainsäädäntö on vielä vahvistettava. Merialueiden Natura 2000-verkostoa on vielä laajennettava. Olemme pyytäneet, että jäsenvaltioiden on ponnisteltava enemmän ja, ja hallinnoitava tehokkaammin ja järjestettävä rahoitusta. Mainitsimme myös toimivuustarkoitukset ja haitalliset vieraslajit. Mutta olen ky- ky- kyllä yhtä mieltä siitä, että kaiken kaikkiaan tulokset eivät ole rohkaisevia. Odotimme parempia tuloksia. Kyllä tämä on sanottava rehellisesti. Mitä nyt sitten tämän näytön pohjalta on tehtävä? Meidän on keskusteltava parlamentin ja neuvoston kanssa. Voitaisinko yhdessä saada aikaan toimintaohjelman tai toimia, joihin voidaan ryhtyä? Jos on keskitymme nyt täytäntöönpanoon, mitkä olisivat ne alueet ja ne toimit, joita parlamentti voisi toimia kuinka valtavirtaistamme tämän politiikan alan muihin politiikan aloihin, kuinka saada lisää valistusta, kuinka voidaan ryhtyä lisätoimiin, kuinka saadaan kaikki toimijat mukaan, koska eihän tämä kuulu vain poliitikoille. Meidän on saatava mukaan kansalaiset, maanviljelijät, metsästäjät, paikallisviranomaiset, kaikki. Joten kyllä tämä on tärkeä asia. Sitten hän kysyi, että onko meillä analyysiä kansallisesta budjetista. Meillä ei ole tässä riittävästi tietoa. Me tekemme työtä luonnonpääoman kanssa ja näiden laskelmien kanssa, mutta meillä ei ole riittävästi tästä tietoa, vaan tämä voitaisiin välittää jäsenvaltioille. Mutta olette oikeassa siinä, että tarvitaan vahvempaa toimintaa muiden toimielimien kanssa, jotta päästäisiin eteenpäin. Sitten edustaja Aukken. Hän kritisoi, että emme ole tarpeeksi poliittisia We are ready, we are ready to follow. Me olemme valmiita noudattamaan teitä, jos teillä on hyviä ajatuksia siitä, miten voidaan edetä. Ja jos parlamentti löytää hyvän konsensuksen jäsenvaltioiden kanssa, niin me sitten noudatamme sitä, koska haluaisin sanoa, että kyllä, meidän täytyy edetä seitsemännen toimintasuunnitelman osalta. Tämä on työmme raamattu, koska tästä on sovittu kaikkien toimielinten kesken. Haluaisin kiittää Peterleä Tunnen hänet jo ilmailun alalta ja hänkin näkee nämä asiat helikopterin näkökulmasta, mutta hän sanoi, että nyt täytyy muuttaa paradigmaa. Ja hän puhui monivuotisesta strategiasta. Niin totta kai, mutta ei pelkästään tätä, vaan siinä pitää olla mukana kaikki sidosryhmät ja meidän pitää olla johdonmukaisempia tässä politiikassa. Ja Häytämä totesi ihan oikein, että tai hän kysyi, mikä on tilanne jäsenvaltioissa, onko tietoa. Olisi hyvä, jos tiedettäisiin, kuka tekee mitä, meidän täytyy tehdä enemmän työtä, koska tavoitteet tehtiin alakohtaisesti. Meillä on yleisiä tietoja, mutta meidän täytyisi tietää enemmän yksityiskohtia. Mutta se, mitä hän totesi, se on erittäin tärkeä asia. Meidän täytyy katsoa, kutka ovat hyvät oppilaat, ketkä menestyvät paremmin, koska tilanteet usein ovat hyvin epätasaisia. Hän kysyi myöskin teknologian roolista. Ja kysymyksessä oli oikeastaan vastaus innovaation. Sillä voi olla tärkeä rooli. Innovaatiota on hyvin paljon metsien suojelussa, innovaatiota on paljon esimerkiksi ekomatkailussa ja ekoinnovaatiossa. Eli myöskin luonnon alalla voidaan saada tästä hyviä tuloksia. Eli meillä on hyviä käytänteitä jäsenvaltioissa. Sitten yhteinen maatalouspolitiikka. Häytömä viittaa siis siihen, että ehkä voitaisiin keskittyä enemmän tuloksiin. No kyllä, ja meillä on tarkastus tulossa, eli meillä on silloin mahdollisuus tähän, mutta palaisin vielä siihen, mitä Florence totesi. Tämä on Tähän liittyy myös se, että meillä täytyy tehdä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Sitten Melior, hän korosti luonnon arvoa ja voin olla ainoastaan samaa mieltä. Ja sitten Dohnano, hän ei ollut tyytyväinen tähän toimintatapaan, jota on noudatettu. Meillä on näitä jälkikäteisanalyysejä ja hän kysyi, miten komissio voi yhdistää nämä alueelliset elementit. Ja on hyvin tärkeää, että me teemme yhteistyötä aluetason kanssa. Ja tähän ei ole ainoastaan eurooppalaisia ratkaisuja. Tämä raportti osoittaa, että kun ihmiset uskovat tähän aluetasolla, niin silloin tulokset ovat parempia luonnon monimuotoisuuden osalta. Ja hän kysyi, käytämmekö kaikkia välineitä, jotta saisimme hyviä tuloksia. No, mielestäni meidän täytyy käyttää niitä. Ehkä on tiettyjä elementtejä, jotka tulevat esille keskusteluissa, ja niitä voidaan ehkä hyödyntää. Ja Florence korosti jäsenvaltioiden vastuuta maatalouskysymyksissä. Ja sitten Talvard viittasi näihin makrolukemiin. Ja nämä lukemat, jotka meillä on, näistä päätettiin neuvostossa. Eli lopuksi haluaisin vain sanoa, että kiitos on hyvä, että pääsin nyt ensimmäisenä kuukautena tänne ja näin tämän keskustelun eloisuuden tässä valiokunnassa. Mutta olkaa huoleti, me palaamme tänne, me katsomme näitä asioita, jotka otitte esille. Ja jos parlamentilla on vahva kanta näissä kysymyksissä, koska Luxemburg myöskin ennen vuoden loppua haluaa asiat päätökseen, niin ehkä pystymme parantamaan tilannetta ruohonjuuritasolla lisäämään tietoisuutta. Ja vetoaisin nyt Euroopan parlamenttiin. Komissio ei pysty tätä tekemään yksin. Meidän täytyy saada kansalaisten tuki tälle ja teillä on siinä tärkeä rooli, koska teidät on valittu tänne edustamaan kansalaisia. Ja siksi on tärkeää, että tulevina kuukausina voimme välittää viestin ja kansalaiset saada vakuuttuneeksi siitä, että jos me investoimme luonnon monimuotoisuuteen, niin se on paras investointi planeetalle – ja tuleville sukupolville. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Pelkäänpä, että olemme todella paljon myöhässä, joten nyt on mentävä eteenpäin. Ensin kuitenkin aikataulu tarkistusten jättämisen määräaika 16. marraskuuta. Nyt, jos olette valmiina, voimme aloittaa julkisen kuulemistilaisuuden investoiminen luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen, haasteet ja mahdollisuudet. Aloitamme keskustelun. Esittelijä Demes Makran, olkaa hyvä. Laat me toe om dan heel kort te zijn. Om... Puhun nyt ihan lyhyesti, koska olemme aika pahasti jäljessä aikataulusta. Eli esittelijänä olen tyytyväinen siihen, että vaikka meillä on hyvin tiukka aikataulu, mitä tulee näihin kuulemisiin, niin se saatiin kuitenkin järjestettyä. Uskon, että asiantuntijat, joita kuullaan tänään, voivat kertoa meille arvokkaita tietoja ja ehkä myöskin innoittaa meitä mietinnön osalta, jota tällä hetkellä ollaan laatimassa, ja se saadaan sitten päätökseen tulevina päivinä. Meillä on ollut hyvin vilkasta keskustelua tänään. Olemme kuulleet erilaisia kantoja ja haluaisin kysyä asiantuntijoilta sitten käymään paikoilleen ja olemme hyvin uteliaita kuulemaan, mitä heillä on sanottavaa meille. Katir, bij laten we zijn, eh, we lopen al hopeloos achter tijd. Eh. Olemme nyt erittäin pahasti aikataulusta jäljessä kyllä. Uh, exactly. So, uh... Näinpä juuri. No niin. Nyt annan puheenvuoron Robi Biverille. Hän on alueiden komitean esittelijä ja saa lyhyen lausunnon tässä antaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia arvon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olen kiitollinen mahdollisuudesta alueiden komitean esittelijänä puhua täällä tästä tärkeästä aiheesta. Envi-valiokunta tai alueiden komitean ympäristövaliokunta on yksimielinen toimivuustarkastuksen suhteen ja on esittänyt, ö, la, la, hyväksynyt lausunnon Euroopan unionin monimuotoisuusstrategian täytäntöönpanosta. panosta. Euroopan komission väliarviointi osoittaa, että olemme valitettavasti vielä kaukana siitä, että olisimme saavuttaneet monimuotoisuustavoitteet, mutta toisaalta monet kokemukset myös osoittavat, omatkin Luxemburgin saamani kokemukset osoittavat, että monet alueet ja kaupungit ovat investoineet ö, luontoon siitä huolimatta, että EUn ohjelma ei ole kovin kunnianhimoinen. Haluan antaa muutamia esimerkkejä tämän strategian täytäntöönpanosta. Ensinnäkin EUn ja jäsenmaiden täytyy voimakkaammin tehdä yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat vastuussa asioiden täytäntöönpanosta alueiden ja kaupunkien kanssa. Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta sitä se ei ole. Alueiden komitea on tässä tehnyt monia konkreettisia suosituksia esimerkkeineen. Toiseksi molemmat luonnonsuojeludirektiivit ovat paikallisten toimijoiden silmissä äärimmäisen relevantteja. Euroopan komissio ei saa avata näitä direktiivejä, vaan sen täytyy panostaa integratiiviseen täytäntöönpanoon ja vahvistaa sitä. Tämä pätee myös niin sanottuihin ongelmallisiin lajeihin. Ja hyvin tärkeää on informaation jakaminen, julkisuuden tiedostustyön vahvistaminen ja syventäminen. Me olemme tehneet jo joitakin Natura 2000-ohjelman puitteissa edistysaskelia viherryttämistä täytyy kaikilla hallinnon alueilla tehdä myös vihreiden infrastruktuurien Euroopan laajuisessa verkostossa. Me tarvitsemme EUlta myös sitovan oikeuskehyksen ekosysteemi, ekosysteemipalvelujen ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Ja muiden sektorien, ennen kaikkea maatalouden, täytyy toteuttaa omia velvoitteitaan. Paikallisella tasolla tarvitaan parempaa yhteistyötä mutta Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan eh, täytyy olla parempaa sekä suorien tukien että julkisten ympäristöhyödykkeiden osalta. Kaikki ne esimerkiksi eh, maatalousrahastojen väliarvioinneissa tämä täytyisi ottaa huomioon. Kiitoksia. Thank you. Um, now telling... Kiitoksia. Seuraavana EUn biodiversiteettistrategian täytäntöpanoon liittyvät haasteet. Herra Luke Bass, International Union for Conservation of Nature. For ICN to share its views. Kiitoksia. Kerromme nyt kantamme tähän väliarviointiin. Kaikki eivät ehkä tiedä, että tässä on mukana hallituksen ja kansalaisjärjestön edustajia ja ainoastaan Euroopassa pelkästään on yli 500 asiantuntijaa, jotka keräävät näitä tietoja, joiden pohjalta näitä päätöksiä tehdään. Olen myöskin globaali järjestö ja haluaisin katsoa tätä nyt globaalista näkökulmasta. Ja sitten tässä näkyy huolestuttavia trendejä globaalisella tasolla, kun katsotaan EUn ponnisteluita. Ja se saattaa vaikuttaa myöskin tähän globaaliin keskusteluun. Kunnianhimo heikkenee tai ei ainakaan vahvistu riittävällä tavalla ja tämä raportti sen selkeästi osoittaa. Ja toinen ristiriita on tämä barometri, joka on tehty EU:ssa, eli lähes, no ei nyt mikään kommunistitulos, mutta 99 prosenttia ihmisistä Euroopassa – katsovat, että tämä on tärkeä aihe, mutta se ei kuitenkaan näy sitten äänestyskäyttäytymisessä, koska poliitikot ikävä kyllä eivät vielä pidä tätä riittävän tärkeänä aiheena. Eli täällä me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että luonto on erittäin tärkeä, kun ajatellaan hyvinvointia, terveydentilaa. Ja meidän täytyy saada ihmiset tämän huoneen ulkopuolella siitä vakuuttuneiksi. Ja korostan sitä, mitä Frans totesi aikaisemmin, eli maatalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta voisivat ehkä toimia yhdessä näissä kysymyksissä. Ja haluamme myöskin korostaa, että kyse ei ole ainoastaan ongelmista, vaan mahdollisuuksista. Ja esittelijä jossain kohtaa mainitsi, että tätä pitää miettiä ratkaisujen kannalta, ei ainoastaan ongelmien tai kustannusten näkökulmasta. Meillä on monia haasteita, jotka liittyvät luonnonsuojeluun, ekojärjestelmiin ja me puhumme näistä luontopahoituvista ratkaisuista ja olemme tehneet näin kymmenen vuotta. Ja on hyvä, että tähän kiinnitään enemmän huomiota, koska tässä selkeästi todetaan, missä on taloudellisia etuja, kun on parempaa restauraatiota ja luonnonsuojelua. Vuonna 2011 EU asetti tavoitteita itselleen. Tähän ei päästy vuonna 2010, sitä ei saa unohtaa, koska meillä on ollut kaikenlaisia tavoitteita, mutta niihin ei ole päästy. Ja tämä väliarviointi selkeästi osoittaa, että me olimme vielä edes puolessa välissä tavoitteiden suhteen. Jotain edistystä on tapahtunut ja luonnon monimutkaisuuden, monimuotoisuuden heikkeneminen olisi ollut vielä pahempaa ilman näitä toimia. Ja se heikkeneminen on hidastunut, mutta tilanne on erittäin paha kuitenkin, jos katsoo näitä lukuja. Mekin keräämme näitä lukuja monilla tasoilla, myöskin Euroopan tasolla – ja kun puhuttu tästä kymmenestä tuhasta lajista, jotka ovat hävinneet, niin kaikki taknosomiset ryhmät ja kaikki lajit, siellä on 25 prosenttia näistä arvioineista, 25 prosenttia on uhattuina Euroopassa. Ja tämä monimuotoisuuden häviäminen on peruuttamatonta. Ekojärjestelmiä voidaan palauttaa, mutta luonnon monimuotoisuus silloin kun se on hävinnyt, niin se on hävinnyt lopullisesti. Ja sitten nämä uhat, aluksi teen jälleen yhteenvedon. Eli tässä on tämä luettelo. Väärä maankäyttö, maankäytön muuttuminen, maatalouden intensifioiminen, merien ja metsien ylikäyttö, haitalliset vieraslajit. Ja tämän lisäksi vielä meillä on ilmastonmuutos, joka pahentaa kaikkia näitä haasteita. Eli mainitsin näistä paineista, koska nyt puhun sitten maataloudesta ja kestämättömästä maataloudesta, mutta kaksi asiaa liittyy muihinkin paineisiin, mutta tässä raportissa tämä punainen valo, siis tämä pahin asia, vaikka kaikki tässä on oikeastaan kielteistä tässä raportissa, mutta pahin asia liittyy siihen, miten maatalous vaikuttaa tilanteeseen. Ja jos maatalous on kestämätöntä, niin se on suuri uhka, ja jos se on oikein tehtyä, niin silleen siihen voi liittyä hyötyjä. Meillä on välineitä, toivottavasti niitä saadaan pian lisää. Meillä on näitä ekologisia erityisalueita, ja kyse on todellakin jäsenvaltioiden täytäntöönpanosta näissä kysymyksissä. Ja sitten täytyy katsoa, miten näitä asioita voidaan yhdistellä. Tässä on monta tapaa toimia. Joissain jäsenvaltioissa on luonto- ja maatalousministeriö. Se on hyvä ja toivottavasti ministeriöt paneutuvat näihin asioihin. Että siellä on jo kaksi asiaa, joiden avulla voidaan päästä näihin ratkaisuihin. Mm, mutta sitten luontoystävälliset maatalouskäytännöt. Meidän täytyy poistaa näitä haitallisia tukia maatalousalalla. Ja jos katsotaan seuraavaa yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta, niin täytyy varmistaa, että luonnon monimuotoisuutta suojellaan riittävästi. Ja sitten maatalouden haasteisiin liittyvät myöskin mahdollisuudet. Eli nämä pölyttäjiin liittyvät uhat. Peterle mainitsi, että tämä on yksi keskeisiä kysymyksiä. Tämähän on maatalouden perusta, elintarviketuotannon perusta. 9,2 prosenttia mehiläisistä on uhattuina Jotkut ehkä uno, ovat jo unohtaneet tämän jälkeen, kun tämä raportti julkistettiin maaliskuussa. Ja EUn pölytysaloite on hyvin tarpeellinen ja strategia pitäisi toteuttaa, jotta voidaan puuttua näihin pölyttäjien uhkiin. Ja sitten merikysymyksissä, merialueella, kalastusalalla. Terveellinen ympäristö ei liity ainoastaan luonnon monimuotoisuuteen, sinänsä, vaikka siinä on tietysti jo valtavasti arvoa sinänsä, mutta täytyy varmistaa, että kalastusala pystyy selviämään pitkällä aikavälillä. Ja sitten on näitä ekojärjestelmäpalveluita, joita valtameristä saadaan miljoonille ihmisille Euroopassa. Ja tätä on mitattu. Ja 7 prosenttia kaloista Euroopassa on uhattuina – ja tästä sukupuuttoon kuolemisesta puhutaan paljon, mutta tämä on todellinen uhka ja me tiedämme, mitkä ovat syyt. Ylikalastus ja meidän täytyy todellakin noudattaa näitä uusia vaatimuksia yhteisessä kalastuspolitiikassa. Jos katsotaan taas näitä tavoitteita, siellä on hyviä kohtia, mutta täytäntöönpano on puutteellista. Täytäntöönpano ja sukupuuttoon kuoleminen ovat asioita, joista nyt puhun useaan kertaan. Ja sitten Habitat-direktiivin täysimittainen täytäntöönpano. Monilla, monia merialoita ei vielä suojella ja se on tässä suuri aukko. Ja kun puhutaan näistä direktiiveistä, sinänsä niiden tarkastelusta. Meillä on kanta tähän kysymykseen, voimme sen kertoa teille. Ja me katsomme, että tällä hetkellä, ja kun katsotaan tarpeita ja ponnisteluita, joita tarvitaan täytäntöönpanossa, niin ponnistelut eivät ole ihan kohdallaan tällä hetkellä. Kun katsotaan sääntöjä, täytyy katsoa kuinka tehokkaita ne ovat ja miten täytäntöönpano on toteutunut. Tällä tavalla voidaan paremmin havaita, missä on puutteita ja toivottavasti saamme sitten tarkastuksen jälkeen hyviä suosituksia sen suhteen, miten täytäntöönpanoa voidaan parantaa. Mutta tällä hetkellä ei kannata lähteä puuttumaan lainsäädäntöön sinänsä. Sitten nämä haitalliset vieraslajit. Olemme tehneet yhteistyötä komission ja parlamentin kanssa ja olemme sitten saaneet aikaan tämän asetuksen, joka astui voimaan ensimmäinen tammikuuta. Se on sinänsä jo saavutus, mutta tietysti haluamme varmistaa, että oikeat lajit ovat tällä listalla ja tämä esitellään ennen vuoden loppua, eli voimme sitten aloittaa täytäntöpanon sen jälkeen. Ja lopuksi muutama sana EUn globaalista roolista. Tämäkin liittyy tähän kuutostavoitteeseen. Ja myöskin tähän liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet, jotka tarjoavat paljon mahdollisuuksia poliitikkoille, koska monet näistä elementeistä, kun ajatellaan tavoitteita ja toimintatarpeita, niin ne liittyvät näihin ympäristökysymyksiin. Ja nyt ensimmäistä kertaa historiassa meillä on yhdistelty näitä erilaisia ympäristölähestymistapoja monien tavoitteiden osalta. Ja tämä on suuri mahdollisuus Euroopalle oppia ja toivomme, että parlamentti ja komission puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Timmermans, joka vastaa näistä koordinoinnista, vievät tätä asiaa eteenpäin. Ja sitten globaali vastuu. Jos katsotaan, miten Euroopassa toimitaan, niin joskus nämä luvut saattavat osoittaa asioihin, jotka ovat hiukan harhaanjohtavia. Ja tähän liittyy myöskin ympäristökeskustelu. Olemme hyvin ylpeitä siitä, että 19 prosenttia on vähennetty hiilidioksidipäästöjä vuodesta 1990. Meillä on vielä aikaa ennen vuotta 2020, eli olemme ihan oikealla tiellä, mutta jos katsotaan sitten kulutuskäyttäytymistä Euroopassa, ja tämähän uhkaa luonnon monimutkaisuutta, eli kestämätön kulutus. Jos katsotaan tätä ja näitä päästöjä, hiilidioksidipäästöjä, niin silloin ne ovat lisääntyneet itse asiassa 9 prosenttia, eli emme ole vähentäneet painetta Eurooppaa tai planeettaa kohtaan, ja meidän täytyy tässä nyt korjata käytöstämme. Ja tähän liittyy myöskin se, että tämä kiertotalouspaketti, jota nyt käsitellään, sehän on suuri mahdollisuus muuttaa tätä. Eli meidän täytyy yhdistää nämä asiat. Myöskin kun ajatellaan ympäristöpolitiikkaa, niin on vaikea yhdistää se, mitä tapahtuu kierrätyksen tai kiertotalouden osalta, koska ekojärjestelmät pitäisi muistaa tässä keskustelussa, koska ne ovat sinänsä jo kiertotaloutta. Ja sitten tämä villieläimillä käytävä kauppa. Jotain edistystä on tapahtunut. Euroopan parlamentti teki päätösasema viiden vuoden tammikuussa ja sitten meillä on tiekartta, joka liittyy tähän käyntiin. Me olemme mukana sen laatimisessa ja toivottavasti, että siitä sitten pannaan kunnolla täytäntöön, erityisesti koska EU on nyt osa tätä CITES-verkostoa ja täytyy katsoa, miten Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sitten tekevät yhteistyötä näissä kysymyksissä ja on hyvä, että EU on nyt mukana tässä verkostossa, joka liittyy näiden uhanalaisten lajien kauppaan. Ja sitten seuraava puhuja puhuu tästä enemmän, mutta mainitsen vielä, että meidän täytyy suojella luontoa ja se ei ole pelkkä kustannuserä. No tietysti jos rakentaa sillan, se on investointi, jos suojelee ympäristöä, sekin on kustannus, mutta näin ei pidä ajatella, koska se on investointi. Ja se pitää nähdä investointeja. Ja meidän täytyy muistaa luonnon pääoma. Meidän pitää kartoittaa ne. Se on erittäin tärkeää ja me jatkamme tämän työn tukemista, koska me tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme arvioida näitä ekojärjestelmäpalveluita. Ja paikallishallinto on tietysti erittäin tärkeä näissä kysymyksissä, kun ajatellaan näitä ratkaisuja. Ne voivat todentaa nämä menestykset ja meillä on suuri hanke, jossa mukana on aluehallinto. Ja sitten päätän tähän ja odottelemme innolla yhteistyötä parlamentin ja muiden toimielinten kanssa. Kiitos. No. Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt keskustelemme luontoon ja biodiversiteettiin investoinnin tarjoamista, sosiotaloudellisista mahdollisuuksista puhujana Ingrid Shops, Europarkin puheenjohtaja. To be. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen, että olen täällä ja huomaan, että esitelmäni on jo alkanut. Europark on suurin luonnon- ja suojeluperinnön verkosto Euroopassa. 30 miljoonaa hehtaaria, jo 30 hehtaaria siis Europark-hallinnon, jossa on 38 prosenttia kaikista Natura-alueista, mutta kaikkein tärkeintä on sanoa täällä, että luonnon suojelu ja luonnon säilyttäminen toimii. Se todella toimii ja tässä asiassa oli hyvin tärkeää, että edellinen puhuja toi tämän esille. Siellä, missä sitä tehdään, se on menestystarina. Ja tänään on sanottukin jo monta kertaa, että kaikki, mitä me teemme, on luontoa. Vesi, jota juomme, ruoka, jota syömme, ilma, jota hengitämme, kaikki on luontoa. En saa näitä vaihdettua. Eli Europark yrittää tehdä sitä, mitä te Euroopan tasollakin teette – me teemme hyvin monia luontoon, villi-elämään, talouteen, ekosysteemeihin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Miten näitä, näiden ongelmia hoidetaan? Silloin nähdään, että on olemassa ero täytäntöönpanon tässä eh, valtion, alueen, Euroopan ja globaalin tason välillä on hyvin vaikeata löytää tiensä kaiken koko tämän lainsäädännöllisen ja rakenteiden viidakon läpi, eh, jotka eh, luonnon hallinnointia säätelevät Euroopassa. Se, mitä me yritämme tehdä, me yritämme olla Rubikin kuutio paras näistä kaikista asioista, jotka yhdistävät eri toimijoita. Ja tällä hetkellä maapallon kriisi on käynnissä ja se on meidän toimintamme keskiössä ja sen me selitämme kaikille jäsenillemme. Meidän tehtävämme on vaihtaa ja jakaa tietoa ja meillä on paljon jäsenillemme tuotavaa tietoa, jotta Euroopan tason työ ymmärretään paremmin kaikkialle Euroopassa. Me teemme monenlaista työtä eh, ja kaikkein tärkein syy siihen, että olemme täällä, on se, että biodiversiteetin eh, väheneminen on erittäin dramaattista. Joka hetki syntyy valtavasti ihmisiä, mutta samaan aikaan me myös menetämme lajeja. Kun joku laji menetetään, se on loputon, lopullista ja peru, peruuttamatonta. Ja Euroopassa tilanne ei ole sen parempi kuin muuallakaan maailmassa. Täällä on, monetkin ovat jo sanoneet minua ennen, että Eurobarometri kertoo eurooppalaisten asenteista biodiversiteetti. 80 prosenttia ajattelee, että eh, monimuotoisuuden heikentyminen on vakava asia ja 76 prosenttia ajattelee, että se on ihmiskunnan vastuulla. 67 prosenttia on sitä mieltä, että luonto on oleellista ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 60 prosenttia ajattelee, että luonnolla voi olla terveyteen ja hyvinvointiin suotuisa vaikutus. Ja 93 prosenttia on sitä mieltä, että EUn pitäisi antaa enemmän tietoa. Ihmisten pitäisi ymmärtää nämä asiat paremmin IUCN ja World Wildlife Fund tekee hyvin paljon tutkimusta ja lasketaan, että 200-300 miljardia euroa vuodessa Natura 2000-ohjelman hyöty on. Mutta se, ja se meidän täytyy saada biodiversiteettikuilua kurottua umpeen. Tärkeä asia on integroida tämä muihin politiikkoihin, siitä on tänäänkin jo täällä puhuttu. Ehkä tämä on yksi tärkeä asia viime vuonna. Äh, Wisconsinin yliopiston globaalisen terveyden instituutti sanoi, että lääketieteellisenä hoitona äh, luonnossa viivähtäminen on parempi asia kuin yhden lisätabletin ottaminen. Erittäin merkittävä terveyttä edistävä asia. Se, mitä Europarkissa näemme, ja kohta puhun myös luvuista, että vaikka luonnolla on tietysti itseisarvo, tämä on myös taloudelle suunnaton mahdollisuus, koska me näemme positiivista korrelaatiota monimuotoisuuden, luonnon perinnön, kestävän matkailun ja niin edelleen välillä. Eli tämä luo myös työpaikkoja ja luo sosiaalista kohesiota. Koska meillä on tällä hetkellä peruskirja kestävän luonnon ja meillä on 17 eri maassa 131 tällaista kestävää matkailukohdetta. Ja tämän toimi, toiminnan ö, tulokset ovat fantastisia. 72 miljoonaa ihmistä joka vuosi vierailee näissä luonnonkohteissa. Ja jos lasketaan, minkälainen liikevaihto tästä tulee, niin tällaisen päiväretken tekijä käyttää noin 10 euroa ja jos siihen liittyy yöpyminen keskimäärin 76 euroa. Eli tästä tulee noin miljardi euroa vuodessa tällä hetkellä. ja se on erittäin merkittävä asia. Kun puhutaan kestävästä matkailusta ja monimuotoisuuden suojelemisesta, niin se voi olla iso hitti myös taloudellisesti. Meillä on Belgiassa H.G. Kempenin kansallispuisto, se on ainoamme ja, ja olen sen johtaja ja se on aika pieni, sata. siellä on yli 6000 eri lajia, joista jotkut ovat hyvin tärkeitä myös Euroopan tasolla ja siellä ö, ö, kahdeksassa vuodessa vierailijoiden määrä on noussut 1,2 miljoonaan, mutta kiinnostavaa on myös se, mehän tiedämme kaikki, monimuotoisuusraporteista ja Belgiassakin teimme tutkimuksen ja raportin tästä aiheesta. Voisin puhua siitä vaikka kaksi päivää, mutta vuotuinen liikevaihto tällä kansallispuistolla Euroopassa on 191 miljoonaa euroa vuodessa ja 5000 työpaikkaa, jotka liittyvät tämän kansallispuiston toimintaan. Eli tämä on myös suuri mahdollisuus alueille. Tämä on ehkä seuraava asia. Nyt olemme poliittiselle tasolle. Se, mitä viimeisen parin vuoden aikana on näkynyt, on se, että jotkut muut ihmiset alkavat nousta eh, estraadille, puhuvat monimuotoisuudesta. Jopa Paavi, Ban Ki-moon, Obama ja jopa Christine Lagarde eh, eh, FMIin puheenjohtaja. Ja Herman van Rompuy äh, myös on puhunut näistä asioista. Hän on Rooman klubin tämänhetkinen puheenjohtaja ja tällä hetkellä nämä suuntaa antavat mielipidejohtajat ovat alkaneet puhua monimuotoisuudesta ja tämä kertoo myös siitä, että asia on hyvin kiireellinen ja siksi haluaisin kysyä teiltä tämän viimeisen kuvan myötä, että me tarvitsemme nyt suurlähettiläitä luonnolle ja villieläimille ja muulle luonnon elämälle. Meidän täytyy olla jokaisen agendan huipulla, ei ainoastaan ilmastonmuutoksen agendan huipulla, vaan myös talouden agendan ykkösenä. Ja Europark haluaa ottaa vastuuta ja on ottanutkin jo vastuuta luonto on meidän asiamme, mutta myös meidän bisneksemme ja meidän bisnessuunnitelmamme on se, että me varmistamme kaikki muut bisnessuunnitelmat tulevaisuudessa. Ilman luontoa niitä ei voida tehdä. Kiitos. About green infrastructure. Kiitoksia. Seuraavana puhumme vihreästä infrastruktuurista ja ympäristötekniikasta Ranskassa. Annan puheenvuoron Virginie Dumoulinille. Hän tulee Ranskan ekologian ja kestävän kehityksen energiaministeriöstä. Euh, Kiitoksia ja päivää kaikille. Olen tuolla Ranskan ekologiaministeriössä, ympäristöministeriössä ja haluaisin esitellä teille konkreettisia toimia, joita, joiden avulla pyrimme kehittämään taloutta. Olemme toki yhtä mieltä monista toteamuksista, jotka täällä on esitetty. Biodiversiteetin suojaaminen voi olla työpaikka ja talouskasvun lähde. Näitä työpaikkoja olisi edistettävä ja niitä olisi tuettava. Ne olisi määriteltävä paremmin ja tehdä ne päättäjille työt, tiettäviksi, onko sitten kysymyksessä mitkä vaan tahot, niin että näitä voitaisiin Euroopan unionissa toteuttaa. Me emme aino, työskentele ainoastaan tällaisten puistojen kautta. Se on toki tärkeää, mutta työskentelemme myös normaalin tavanomaisen biodiversiteetin kanssa tavallisissa ympäristöissä. Meillä on erilaista toimintaa, jonka kautta voidaan kehittää ympäristötekniikan alaa. Mistä siinä on kysymys? Kysymyksessä on yritykset, joiden toiminnan tavoitteena on säilyttää tai ennalta analista ekosysteemien hyvää toimintaa. Näitä ympär- yrityksiä toimii kaikissa vaiheissa eri hankkeissa. Nämä yritykset ensin analysoivat ekosysteemin ymmärtääkseen, miten se toimii, ja tämän jälkeen voidaan selittää, kuinka voitaisiin välttää ihmisen toiminnan haitallinen vaikutus ekosysteemiin, kuinka voidaan vähentää eh, ihmisen vaikutusta näille ekosysteemeille tai kuinka voitaisiin siitä vaikutukset kompensoida. Näillä, näihin yrityksen kuuluu eri aloja, on insinööritoimistoja, jotka tekevät tutkimuksia on yrityksiä, jotka myös järkevällä tavalla tekevät urakoita niin, että ei tekisi, tehtäisi haittaa ympäristölle rakentamisen aikana. Nämä yritykset myös toimittavat materiaalia ja välineitä, joilla voidaan biodiversiteettihaasteisiin vastata. Yritykset toimivat sekä luonnon ympäristön että rakennetun ympäristön parissa. Ympäristötekniikan yrityksellä voidaan vastata kaikkiin näihin tavoitteisiin, joita meillä on biodiversiteetin suojelun alalla. Kuinka sitten näitä yrityksiä paremmin voitaisiin puolustaa? Meillä on erilaista toimintaa perustettu. Meillä on ensinnäkin alan yritykset kattava luettelo, joka voidaan jakaa urakoitsijoille ja eri toimijoille niin, että olisi tietoa näistä silloin kun on erilaisia ongelmia, niin tiedettäisiin, kehen ottaa yhteyttä ja kuka, mikä yritys voisi auttaa. Olemme myös tehneet alasta esittelyfilmin, kehotan tätä tutustumaan siihen internetissä. Se on olemassa englanniksi ja ranskaksi. Olemme myös tehneet tällaisia esittelylehdyköitä, joissa esitellään alaa. Ne ovat, minulla on täällä mukanakin niitä. Olemme myös järjestäneet eri messuilla tapahtumia tapahtumia. Olen oikein ylpeä siitä, että olemme jo kolmena vuonna olleet läsnä tuolla World Efficiency-messuilla Pariisissa. Nyt ministeriä ei millään tavalla tue eikä järjestä sitä, vaan, vaan se toimii aivan itsestään. Tämä on menestystarina ja se aloitimme, sen aloitimme, mutta nyt se toimii aivan itsestään. Meillä on myös ympäristötekniikan palkinto halusimme asettaa ympäristötekniikan vesipolitiikan palvelukseen myös veden puhdistuksessa voidaan käyttää erilaista ympäristötekniikkaa. Olisi siis hyvä hyödyntää järkeviä ideoita ja näin voidaan päästä eteenpäin konkreettisissa hankkeissa, jotka parantavat kansalaisten elämää. Meillä on myös ympäristötekniikkaa toimistojen peruskirja ja esimerkiksi meillä sääntelyä, joka koskee jokia. Se ei ole sitovaa lainsäädäntöä ollenkaan, se vapaaehtoista sääntelyä, mutta sen avulla voidaan niveltää eri mm, insinööritoimistojen toimintaa. Ja meillä on myös kansallinen seurantakeskus, jossa tarkastellaan eri vihreän talouden ammatteja ja koulutuksen ja Äh, ammattitehtävien vastaavuutta, on tärkeää, että näissä toimissa on hyvin ammattitaitoista väkeä ja että voidaan vastata eri tarpeisiin. Tässä yleiskatsaustoiminnastamme seuraavaksi haluaisin puhua tulevasta toiminnastamme. Pyrimme tulevia investointi hankkeita sopeuttamaan taloutta tukevalla tavalla niin, että voidaan tueta innovointia kaikilla talouden aloilla. Olemme osoittaneet, että biodiversiteetti on tässä tärkeällä siellä suurin osa ympäristötekniikkayrityksistä ovat pienikokoisia pk-yrityksiä, joten siksi oli sopeutettava ehdotuspyynnöt niin, että se sopivat näille tämän tyyppisille yrityksille. Pyrimme korostamaan sellaista innovointia, johon nämä yritykset pystyvät. Se on tietenkin teknistä innovointia osaltaan, mutta se liittyy myös siihen, kuinka voidaan olla yhteyksissä viranomaisiin ja kuinka voidaan eri alat ja ammattiryhmät ja yhdistää toisiinsa esimerkiksi maatalous ja matkailu ja monet muut talouden alat miten ne voidaan yhdentää ja miten siellä voidaan hyödyntää biodiversiteettiä niin, että saavutetaan taloudellista kilpailukykyä. Näin vahvistetaan muutakin kuin teknologista innovointia. Haluaisin tätä oikein korostaa, koska todella innovointi on aivan kaiken kattavaa täällä. On tärkeää saada yhteisrahoitusta aikaan, niin, mutta loppujen lopuksi tavoitteena on se, että saadaan kehitettyä uusia markkinoita, uusia toimia. Eli emme nyt puhu tässä klassisesta valtion tuosta, vaan tuesta, jonka tavoitteena on saada aikaan toimintaa tietyllä alalla, joka, jota voitaisiin sitten toistaa muualle, joka voitaisiin, jota voitaisiin kehittää pidemmälle muissa yrityksissä ja toisilla alueilla ja toisissa kaupungeissa. Olemme, meillä on aika merkittävän budjetteja voidaan tukea jopa 50 prosenttia näistä tukikelpoista kuluista, mutta EU-puitteissa ei voida ylittää 200 000 euroa hanketta kohti. Valintakriteerit, innovointi, biodiversiteettivaikutukset ja taloudelliset vaikutukset ja työpaikkojen perustaminen. Pyrimme toimimaan niin, että hankepyynnöissä voitaisiin todella huomioida pienikokoiset yritykset Siksi ehdotuspyynnöt, mm, jotka todella alkoivat heinäkuun alussa ja päättyivät lokakuun lopulla ja pyrimme tukemaan kilpailukykyisiä klustereita ja mm, meillä on ensi, marraskuun ensimmäisellä viikolla äh, hankkeiden tarkasteluraati ja siellä 20 minuuttia yritystä kohti voidaan kuunnella esityksiä ja tukea voidaan antaa jo ennen vuoden loppua. Meillä on toinen valintasessio vielä 22. helmikuuta mennessä. Ajatuksena on toimia nopeasti niin, että voitaisiin vastata myös samalla pk-yritysten tarpeisiin. Ne, ne ovat usein taloudellisesti haavoittavia, haavoittuvia. Olemme saaneet hankehdotuksia eri aiheista, mutta en nyt tätä kovin perusteellisesti esittele, koska olemme juuri vasta saaneet nämä hankkeita, mikä oikein vielä tiedä, mihin tässä mennään, mutta minulla on paljon toivoa kyllä sen suhteen, että hankkeen kautta saadaan uusia ideoita ja saadaan hyviä hankkeita käyntiin. Olemme oikeastaan työstäneet kaikkia biodiversiteettiin liittyviä akseleita. Emme pyrkineet ollenkaan rajoittamaan yritysten ehdotuksia. Tähän liittyy ekosysteemien havainnointi ja tuntemus, yleisön valistaminen. Tästä on usein puhuttu, tämä on hyvin tärkeä Meillä on esimerkiksi hankkeita, jotka koskevat eh, lajien eh, muuttoalueita, reittejä ja muita tämän tapaisia. Kyseessä voi olla myös eh, teknologiset välineet, algoritmit, tutkat, mutta myös epäteknologisiakin välineitä voidaan käyttää kuten tieteen varastointia ja tietopankkeja. Sitten toinen akseli koskee, bio, koskee ihmisen toiminnan vaikutusten rajoittamista biodiversiteetille, mikä tässä tee sellaisia vanhoja asioita, muualla ja monessa paikassa tehdään, vaan pyrimme samaan aikaan uusia välineitä, joiden kautta voidaan ennallistaa luonnon monimuotoisuutta. Ja sitten vielä viimeinen kuva. Meillä on täällä vielä kaksi muutakin akselia. Pyrimme innovoimaan kumppanuuden alalla. Pyrimme tarjonnan kautta kompensoimaan tilanneita jos emme ole voineet välttää vaikutusta biodiversiteetille, niin sitten otetaan käyttöön kompensointivälineitä. Tämä oli todella tavoitteemme tässä hankkeessa. Sitten meillä on innovoivia rahoitusvälineitä myöskin. Niin viimeisenä akselina mainitsen asian, joka varmaankin teitä miellyttää, koska maataloudesta on paljon puhuttu ajatuksena on käyttää kestävällä tavalla ekosysteemipalveluja ja tässä olemme varsin tyytyväisiä, koska meillä on useita hankkeita, jotka liittyvät kestävään maatalouteen ja agroekologian välineitä, joiden kautta maataloudesta voidaan hyödyllisen tehokkaampi. Tämä kertomus on olemassa myös englanniksi ja se voidaan välittää teille parlamenttiin. Kiitoksia. Merci beaucoup, madame Dumoulin. Kiitoksia Tästä Dumula seuraavana viimeisenä puhujana Jürgen Tack. Hän on Luonnon ja metsän instituutin, tutkimusinstituutin johtaja. Aiheena luontoa koskeva tutkimus ja kestävä hallinnointi. Ladies and gentlemen. Puheenjohtaja Euroopan parlamentin jäsenet. Aluksi lyhyt katsaus eurooppalaisiin hankkeisiin, liittyvät luonnon ja luonnon kestävän hallinnoinnin tutkimuksiin. Vuodesta 2010 on tehty ponnisteluita kansainvälisesti EU-tasolla ja jäsenvaltioissa, jotta voidaan parantaa tietoja luonnon monimuotoisuuteen liittyvästä politiikasta. Ja tämä Biodiversity Baseline kertoo, millä tavalla tavoitteisiin on päästy – Ja 2015 raportissa ja muissa raporteissa, joissa arvioidaan hallinnointisuunnitelmia vuodelta 2012, 2014 esimerkiksi katsottiin ilmanlaatua ja sitten katsotaan luonnon tilaa 2015 ja merien tilaa 2015. Ne pohjautuvat faktoihin, joita on saatu jäsenvaltiolta. tieto ekojärjestelmistä ja niiden palveluista on koottu nyt näissä puitteissa ja siinä on katsottu erilaisia ekojärjestelmiä ja niiden palveluita. Ja tämä MAS-järjestelmä on nyt muotoutumassa tärkeäksi välineeksi, jotta voidaan auttaa poliitikkoja ja päätöksentekijöitä ottamaan huomioon ekojärjestelmät ja niiden palvelut, jotta voidaan tukea EUn luontopääomaa ja siihen liittyviä sosiaalitaloudellisia etuja. Ja MAS on nyt kaikkein tärkein arviointiväline hallitusten välisessä politiikassa ja ekojärjestelmäpalvelujen arvioinnissa. Euroopan komissio myöskin tukee tahoja, joissa sovelletaan tieteellistä tietoa kaikkein tunnetuin tietysti ympäristövirasto – ja meillä on sitten eurooppalainen luonnon tarkkailuverkosto. Ja tiedon avoimuus, jota käytetään päätöksenteossa, se on toinen erittäin tärkeä kysymys. Ja tämä Euroopan väisjärjestelmä, se on yhden lukun järjestelmä, jossa on tietoja, joilla voidaan tukea EUn 2020 tavoitteiden saavuttamisen osalta. Siellä on tietoja luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista ja siellä on arviointeja ja tutkimustuloksia eri lähteistä. Ja siellä on myöskin mukana kansalaisten ja sidosryhmien panoksia, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuteen. jotta voidaan tukea näitä ponnisteluita. tämän on kuutostavoite EUn tavoiteohjelmassa. Komission tarkkailukeskuksessa keskitytään näihin suojelualueisiin, joista käytetään nimeä DOPA. Ja tämän avulla voidaan sitten arvioida luonnon monimuotoisuutta suojeluilla alueilla globaalisti. DOPA on nyt taho, joka katsoo, miten on päästy tavoitteisiin. Ja siellä on tilastotietoja vuoden 2014 suojelun planeetan raportista. Ja sitten muita hankkeita, tässä vain pari niistä eli Bapama, Ofak ja BID. Ja sitten kerron hiukan tästä biopamasta, koska siinä on EUn toimielimiä mukana. Eli meillä on alueellisia tarkkailukeskuksia suojeluilla alueilla Länsi-Afrikassa, Itä-Afrikassa, Karibian alueella ja Tyylenperän alueella, eli AKT-maissa – ja sitten katsotaan, miten on pantu täytäntöön päätökseen ja meillä on standardeja, jotka liittyvät erityistietojen keräämiseen. Ja mukana on Kopernikus-ohjelma ja tällä tavalla voidaan välttää turhia talouden hallinnollisia taakkoja ja päällekkäisyyttä ja näin voidaan valtavirtaistaa raportointia eri lainsäädäntöosien kohdalla. Ja sitten komissiosta viikoittain tulee uutistiedote, jossa on helppotajuisia uutisia. Siinä on korostettu poliittisia painopistealueita ja ne on valittu niiden oleellisuuden pohjalta. Ja eurooppalaisten hankkeen lisäksi täytyy mainita tämä Horisontti 2020-hanke, joka tarjoaa mahdollisuuksia keskittyä tutkimukseen ja käyttää Euroopan tutkimuspotentiaalia yhdistämällä resursseja ja tietoa eri aloilta EU-ssa ja kansainvälisesti. Ja tätä nyt ei ole mainittu väliarvioinnissa, mutta haluaisin nyt tässä ainakin todeta, että on erittäin myönteistä, että on enemmän yhteistyötä ympäristön ja innovaation pääosastojen välillä. Ja tällä, tällä tavalla katsotaan paljon hankkeita, kuten tämä Horisontti 2020-hanke. Ja sitten on erilaisia hankkeita käynnissä. Ja sitten on monia hankkeita, joissa keskitytään nimenomaan luonnon monimuotoisuuteen ja Horisontti 2020-hankkeessa on uusia aloitteita, jotka suoraan liittyvät luonnon monimuotoisuuteen ja siihen liittyvään tutkimukseen. Ensinnäkin on luontopohjautuvat ratkaisut, vihreät infrastruktuurit ja yhä enemmän tarkkaillaan maapallon tilaa geosjärjestelmän kautta. Tutkimuksen pääosasto komissiossa tukee biodiversa, jossa on 32 kansallista järjestöä 18 eurooppalaisesta maasta. Ja näin tuetaan eurooppalaista tutkimusta, joka tarjoaa innovaatiota ja luonnon monimutkaisuuden suojelua. Ja vuodesta 2015 EUn jäsenvaltiot ovat rahoittaneet esimerkiksi Flanderin tutkimusneuvosto antaa 400 000 euroa tänä vuonna, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Horisontti 2020 hankkeen puitteissa on erilaisia mekanismeja ja hankkeita, joita on rahoitettu seitsemännessä tutkimusohjelmassa. Tässä nyt on Spiral ja Kneu mainittu. Ne ovat kaksi tunnetuinta. Horisontti 2020 hankkeessa on erityinen tavoite, joka liittyy tutkimuksen tukemiseen. Ja EUlla on tutkimus tai tukimekanismi, joka liittyy nimenomaan ekosysteemipalveluihin. Monet hankkeet tällä alalla ovat nyt pulassa, kun katsotaan EUn lainsäädäntöä, erityisesti kun katsotaan näitä tutkimushankkeita. Ja tässä tarvitaan joustavuutta, jos halutaan linkittää nämä tiedot toimintaan. Ja joustavuutta siis tarvitaan EU-hankkeissa. Siellähän halutaan selkeää budjetointia ja mikä osa budjetista menee mihinkin instituuttiin. Jos halutaan hoitaa uusia ongelmia, ongelmia, joista tällä hetkellä ei ole tietoisia, mutta jotka tulevat vielä tapahtumaan vaikka kolmen vuoden sisällä, niin meillä pitää olla joustavampia järjestelmiä, jotta voimme rahoittaa tämän tyyppistä tutkimusta. Sitten jäsenvaltioiden hankkeet ja oma instituutioni eli Flanderin luonnon ja metsän tutkimuskeskus. Siellä tutkimukset on jaettu kolmeen osioon. Ensinnäkin lailliset välineet, siellä missä arvioidaan politiikkaa. Tämä tahtuu paikallisella, kansallisella ja EU-tasolla. Tämä instituutti vastaa valvonnasta ja raportoinnista Natura 2000-hankkeen osalta Flanderissa – ja sitten meillä on poliittista tukea sekä ympäristöpolitiikkaa, tutkimuspolitiikkaan liittyen ja kansallisyhteiskuntaan liittyen. Ja sitten strategista tutkimusta, josta tulee erittäin tärkeää, ja tämä on tämä strateginen tutkimus. Eli me katsomme, mitä meidän Flanderissa pitäisi tietää, jotta pystymme ratkaisemaan ongelmia ja auttamaan lainsäädännössä 5, 10, jopa 20 vuoden aikana. Ja olemme tehneet valinnan. Eli me toimimme asioissa, jotka liittyvät suoraan luonnon monimuotoisuusstrategiaan. Ja strateginen tutkimus, jota tehdään organisaatiossamme, ja tämä tapahtuu siis Flanderissa, tuon osa Belgiaa. Ja siellä on selkeitä arviointikriteereitä, ja strategisessa tutkimuksessa me tarjoamme tukea tieteellisen tutkimuksen muodossa päätöksentekijöille. Mukana on tutkimusyksiköitä Flanderista ja investoineista. Meitä on 81 henkilöä töissä. Ne liittyvät suoraan näihin 2020 ja budjetti on 7,2 miljoonaa euroa. No, tutkimuspuutteita on ja niihin pitää puuttua tulevaisuudessa. Haluaisin välittää nyt viestin parlamentille ja, ja Wilsonin sanoin, ja hän näkyy tässä seuraavassa, me hukumme tietoihin, mutta meiltä puuttuu viisautta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, herra Pak. Nyt tak, pyytäisin ö, esittelijää vielä esittämään mahdollisia kysymyksiään näille puhujille. Niin, olen merkinnyt pari asiaa. Ensinnäkin kiitokset kaikille asiantuntijoille. Eli selvästikin tarvitaan nyt lähestymistapa, jossa mukana on kaikki sidosryhmät. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat keskeisessä roolissa. Meillä on erilaisia sidosryhmiä. Ja ensimmäinen kysymys, miten tämä toimii käytännössä? Ja mitä odotatte komissiolta, jotta tätä toimintaa voitaisiin helpottaa? esimerkiksi maatalous. Bas totesi juuri, että maatalous voi myöskin hyötyä luonnon monimuotoisuudesta. Ja jos sidosryhmät voisivat löytää ratkaisun, jos olisi vaikka korkean tason työryhmä, joka miettisi, millä tavalla tämä keskustelu, kun ajatellaan maataloutta ja luontoa, miten se saadaan tasapainoisemmaksi. Ja sitten Schops Europark Federationista. Hän ihan oikein totesi, että meidän täytyy hyödyntää luontoa. Se tarjoaa myöskin taloudellisia mahdollisuuksia. Nämä luvut kertovat tästä paljon. Jos katsotaan vaikka H.H. aluetta Flanderissa, se on hyvä esimerkki. Ja hyviä esimerkkejä tietysti on mutta se ei välttämättä tarkoita kokonaiskuvan hyvä. Eli mistä syistä tämä toimet joskus toimivat, joskus eivät? Meillä on nyt katsaus tähän Euroopan tilanteeseen. Eli mikä johtaa siihen, että joskus onnistutaan ja joskus taas sitten ei onnistuta? Kenen syy se on tai mistä se johtuu? Te puhuitte myöskin tästä kestävästä matkailusta Euroopan tasolla. 145 kohdetta Euroopassa. Ja Euroopassahan on 28 jäsenvaltiota. Ja miksi jotkut maat ovat jääneet jälkeen ja jotkut ovat etulinjassa? Eli mitä tämän suhteen voidaan tehdä? Ja sitten lopuksi vielä sitten tämä komission toiminta näissä kysymyksissä. Mitä mieltä olette siitä? Thank you. Kiitoksia. Nyt muut eh, jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Olkaapa hyvä. Nobody? Ei kysyttävää. Then uh, I'll give the floor back to... Sitten annan puheenvuoron jälleen näille puhujille. Herra Bas, olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen iloinen, että otitte sidosryhmien sitoutumisen puheeksi ja kuten omassa johdannossanikin sanoin, mielestäni määritelmän mukaan sidosryhmäjärjestöt ovat tärkeitä. Meillä he ovat olleet mukana 1998 vuodesta saakka koko ympäristö, liike ja luonnonsuojelujärjestöt ja tietysti myös hallitukset. Ja me pyrimme siihen, että tällaisesta polarisaatiosta päästäisiin eroon. Se on ratkaisevan tärkeää ja toivon, että komissiokin tekee tässä aloitteita. Me kyllä autamme sitten ja tuemme ja sisäisesti meillä tänään juuri sattui olemaan eh, kokous, joka koski ICNn Euroopan laajuista ohjelmaa ja keskustelimme eh, siitä, miten näitä maatalouden mahdollisuuksia voitaisiin paremmin toteuttaa. Jotkut jäsenmaat ovat jäljessä toisista. En tiedä, mitä isän voisi siihen antaa, mutta mielestäni valtio, jotka meillä ovat jäseninä, voisivat olla avainasemassa. Siis kaikki EUn jäsenmaat eivät ole ICNn jäsenmaita. Ehkä meidän pitäisi työskennellä tämänkin asian parissa. Ja eh, tietysti eh, meidän täytyy hyvin oikealla ja, ja eh, lujalla tavalla vahvistaa näitä toimia. Kiitos. Okay. Kiitoksia. Sitten herra Shops. Kiitoksia kysymyksestä edustaja Demesmaker, niin tästä matkailusta miksi ähm, yhtäältä näitä on, toisaalta ei, miksi menestys onnistuu jossakin, mutta toisaalta ei. Ensimmäistä kertaa nyt olemme ryhtyneet laskemaan, millaista etua biodiversiteetistä tulee. Tämä on, tämä on nyt viisi vuotta ollut käynnissä. Nyt tällaista käytetään kaikkialla maailmassa. On hyvin tärkeää, että voisimme ainakin välittää näitä tuloksia koskien biodiversiteetin hyötyä ja puhua taloudellisella kielellä, puhu, taloudellisista arvoista. Ja on tärkeää puhua näistä aivan metodologisella tavalla. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten mitä, ne tavalla nämä laskemat tehdään. Kaikkein tärkeintä on, että löytyy tahtoa eri osapuolelta toimia näin, koska tietenkin biodiversiteetin suojelemiseen liittyy aivan siihen itseensä liittyvät arvot ja siksi minä tässä teen tätä työtä, mutta myös talous on hyvin tärkeä. Ilman sitä ei ehkä Belgiassa olisi ryhdytty näihin toimiin. On tärkeää rakentaa siltoja näiden erille, eh, välille ja on, on poliitikoillekin tärkeää näyttää taloudelliset arvot, jotka liittyvät biodiversiteettiin. Se on yksi väline, jolla voidaan luontosuojelua. Sitten kestävästä matkailusta vielä. Meillä on 45 suojeltua sertifioitia aluetta, ei siis 28. Tarvitaan alueilta tahtoa kehittää kestävää matkailua ja tulla kestävän matkailun alueeksi. Tähän liittyy sertifiointiprosessit myös 15 vuoden aikana olemme nähneet, että on olemassa maita ja järjestöjä, jotka haluavat tulla mukaan, koska he ovat nähneet, millaista lisäarvoa siitä tulee. 7. joulukuuta annamme seuraavan kestävän matkailun palkinnon täällä Euroopan parlamentissa. Eurooppalainen tavoite on se, että ainakin jo yksi sertifioitu kestävän matkailun alue – löytyisi kustakin jäsenvaltiosta. Kiitoksia. Dumoulin. Kiitoksia. Sitten Rova Dumoulin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä puhuin aika konkreettisista hankkeista ja siitä, miten niitä voidaan kansallisella tasolla panna täytäntöön, mutta haluaisin kuitenkin vielä korostaa, että finanssiinstrumentti on tärkeä. Sehän on komission työväline Mielestäni tällä työkalulla me voimme Euroopan tasolla saada aikaan sellaisia hankkeita, jotka pienyritysten, pienten ja keskisuurten yritysten kautta edistävät monimuotoisuutta. Tämänhetkinen hanke Ranskassa pienten, pienyritysten hanke on tärkeä ja ensi vuonna sitten teemme myös suurempien yritysten kanssa työtä. Minä toivoisin, että pääsisimme isommaan, isompaan mittakaavaan, jotta todellakin pystyisimme toteuttamaan suuria hankkeita, tällaisia biodiversiteettikäytäntöjä eh, jäsenmaiden sisällä ja jäsenmaiden välillä, koska esimerkiksi Etelä-Belgiassa ja eh, Pohjois-Ranskassa on hyvin niin samantyyppinen ilmasto ja espanjalaisenkin kanssa teemme paljon yhteistyötä. Eli olemme sellaisessa tilanteessa, jossa hyvin voimme monimuotoisuutta ennallistaa ja e, korjata e, ja vahvistaa e, jo tällä hetkellä komission olemassa olevien ohjelmien puitteissa. Hyvin tärkeää on myös tunnistaa monimuotoisuus taloudelliseksi sektoriksi, joka mahdollistaa Euroopan talouskasvun edistämisen. Nämä ovat sellaisia ammatteja, jotka ovat, ovat paikkaan sidottuja. Tämä on todellinen taloudellinen sektori, jota meidän täytyy yhdessä kehittää. Joka tapauksessa minusta tuntuukin siltä, että me kaikki olemme matkalla samaan suuntaan. Kiitoksia. Haluaisiko joku muu puhujista vielä sanoa jotain? Ole hyvä. I will limit myself to... En kyllä puhun siitä, miksi joskus tämä toimii, joskus ei. Meillä on globaaleja ongelmia tällä hetkellä. Otan esiin tämän luonnon monimuotoisuusongelman ja toinen ongelma on sitten ilmastoongelma. No ilmastoongelma on globaali. Se on tavallaan helpompi, eli siihen voidaan puuttua globaalisti ja se on sitten ero, kun ajatellaan luonnon monimuotoisuutta. Sehän on myöskin globaali ongelma, mutta siihen tarvitaan paikallisia ratkaisuja. Ja vaikka sanottaisinkin, että on tiettyjä globaaleja ratkaisuja, joita voidaan soveltaa – niin silloinkin globaalit ratkaisut täytyy sopeuttaa paikalliseen tilanteeseen ja silloin on hyvin hankalaa löytää tai tietää, millaisia toimia pitää toteuttaa luonnon monimuotoisuuden osalta. Se, on, se erottaa sen ilmastokysymyksistä. Kiitoksia. Kysyn vielä esittelijältä, onko hänellä vielä jotain sanottavaa ellei, niin päätän tämän keskustelun tähän. Thank you very much. Kiitos kaikille. Valiokuntamme kiittää kaikkia puhujia ja tärkeää panostanne meidän keskusteluun. Kiitos oikein paljon. Next item on the... Seuraava kohta esityslistalla on työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause sulfoksaflorijäämien enimmäismäärät. Annan vuoron eh, herra Viko, Vikonille, olkaa hyvä. Ah, Silvi Godanille, anteeksi, tulki korjaa. Silvi Godan, ole, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaiken yllätykseksi 27. heinäkuuta komissio hyväksyi sulfoxafluorin tätä tuottaa amerikkalainen yritys ja, ja kyseessä on kansa, mörkky, joka vaikuttaa mehiläisten keskushermoston, niin kuin kertomuksessa todetaan. Se aiheuttaa tärinää, halvaantumista ja lopulta hyönteisen kuolemaan. Kyseessä on siis neonikotinoidi, hyvin tunnettu kasvimyrkky. 10. syyskuuta valiokuntamme sai komissiolta ehdotuksen, jossa määriteltiin sulfoxafluorine jäämien enimmäismäärä samana päivänä Amerikkalainen tu- tuomioistuin kielsi sulfoksafluoriini ja totesi, että riski mehiläisille on suurempi kuin mahdollinen hyöty, jota siitä viljelylle voidaan saada. Tämä tuomioistuimen päätös ja riskit mehiläisille motivoivat minua vastustamaan komission ehdotusta. Muistutan teitä siitä, että sulfoxaflori hyväksyttiin Yhdysvalloissa 2013. Silloin mehiläiskasvattajat totesivat, että mehiläisiä kuoli miljardettain. Ja asiasta nostettiin useita kanteita. Vuoden kahden vuoden aikana Do AgroScience-yritys ei pystynyt tarjoamaan tutkimuksia, joilla todistettaisiin tuotteen turvallisuus mehiläisille ja muille pölyttäjille. Euroopassa syyskuussa 2011 yritys pyysi markkinointilupa Irlannissa. Kyseessä oli asetus 11.07.2009 eikä se koske nykyisen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Vuonna 2000 lainsäädäntö kiristettiin uusien tuotteiden hyväksymisen osalta. EFSA antoi oman arvioinsa vuonna 2014. Siinä ei selvään sanota, että sulfoksaflori on neonnikotoidi, mutta siinä korostettiin, että kyseessä on merkittävästi myrkyllinen aine mehiläisille. EFSA mukaan ei voida sulkea pois merkittävää myrkyllisyyttä mehiläisille, kun sitä käytetään pelloille. EFSA osoitti, että iskinän arviointiasiakirja oli, eh, ei ollut täydellinen. Ja siinä viitattiin kuntien kuolemiin ja puutteisiin puutteisiin. EFSAn päätelmistä voidaan todeta, että voidaan ilmellä, ettei se vaikuta näihin mehiläisten mm, tuotteisiin. Voidaan myös ihmetellä sitä, että komissio antoi kaksi vuotta aikaa valmistajalle tarjotakseen todisteita, joiden mukaan riskit eivät olisi liian suuria mehiläisille. Valmistaja ei toimittanut näitä tietoja Amerikassa kun kyseessä olivat merkittävät kaupalliset toimet. Kyseessä on merkittävä ympäristöriski ja ongelma on yksinkertainen. Joko tämä tuote hyväksytään ja niin tiedetään, mitä seurauksia siitä tulee, tai sitten hyödynnetään tätä mahdollisuutta käyttää vastalausetta ja näin vältetään katastrofi. Kuvittelenpa, että komissio valitsi oikeusvarmuuden ympäristöturvallisuuden kustannuksella – koska lupa hakemus jätettiin 2011. Nyt emme kuitenkaan voi teeskennellä, että me tietäisi mistään mitään. Vuodesta 2013 eteenpäin olemme tienneet, tienneet erittäin hyvin, että kyseessä on täysin sietämättömät riskit biodiversiteetille ja mihin terveydelle. Meidän olisi siis torjuttava tätä, tämä lupa. Ympäristön ja mehiläisten suojelu on horisontaalinen vaatimus, jonka jonka, jonka pitää olla meille kaikille tärkeä. 2009 asetus, joka koskee LMR, on tärkeä. Ihmisille ja eläimille ei voida, ei voida kohdistaa tällaisia riskejä, eikä sulfoksaflorin hyväksyminen vastaa näitä vaatimuksia. Amerikkalainen tuomio tuli juuri oikean aikaan. Haluaisimme myöskin näin ollen pyytää uutta tekstiä sulfoksafolorin osalta. Vetoan komissioon ja haluaisin tietää komission kannan nyt, kun on tiedossa amerikkalainen tuomio. Kansalaiset eivät voisi ymmärtää sitä, että Amerikassa mehiläisille vaarallinen tuote on kielletty ja näin ei olisi kuitenkaan Euroopassa. Tässä on kyseessä yleinen etu ja mehiläiset luottavat meihin. Uh, Kiitoksia herra Hausli, olkaa hyvä. Ja, vi Vorgäng... Niin, sulfoxaflorin sallimiseen johtaneet toimet ovat kyllä kummallisia sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa se on 2015 kielletty tuomioistuimen päätöksen nojalla, niin sitä ihmeteltävämpää on, että Euroopassa tämän aineen käyttö sallitaan ja Yhdysvaltojen oikeudellisessa päätöksessä sanotaan ihan selvästi, että tämä aine kuuluu neonikotoidien ryhmään. Miksi sitten komissio ei kutsu tätä neonikotoidiksi? Miksi Eurooppa salli, on sallinut tämän aineen käytön, vaikka on ollut tiedossa, että Yhdysvalloissa on oikeusprosessi käytössä ja että ö, tämä prosessi agroscience tulee sen häviämään, niin miten on päästetty tilanne siihen, että Euroopassa tämä tuote on päästetty markkinoille? Meillä on varovaisuusperiaate Euroopassa ja yritämme olla mahdollisimman ankaria ja nyt sitten nimenomaan tässä asiassa olemme huonompia kuin USA-laiset, niin tässä on kyllä komissiolla selityksen paikka. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Herra Pedici, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unioni on estänyt jo näiden neonikotinoidien markkinoille saattamisen EFSAn tietojen pohjalta, koska tiedetään, miten ne saattavat vaikuttaa ihmisten hermostoon. Mutta vaikka meillä on näitä ennakkotapauksia ja näitä tietoja, EFSA on tehnyt näitä suosituksia, mutta komissio kuitenkin hyväksynyt sulfoxaflorin, mikäli noudatetaan jäämä määriä. Nämä ovat 0,1 milligrammaa per kilo. Ja varovaisuusperiaatteeseen voidaan vedota, kun joku menettely tai tuote saattaa vaikuttaa vaarallisesti terveyteen. Ja meillä täytyy olla objektiivisia tieteellisiä tietoja. Ja jos riskiä ei sitten tiedetä, niin näitä ei voida sallia. Ja mehiläisten osalta vaarat on huomattu mutta kaikki riskit, jotka liittyvät ihmisen terveyteen, niitä ei ole riittävästi tutkittu. Ja tästä syystä me tuemme Godinia ja meidän pitäisi tehdä pakolliseksi näiden tutkimusten julkistaminen, joka liittyy tuholaismyrkkyihin, ja meillä pitäisi olla selkeä strategia, jotta voidaan katsoa, millä tavalla nämä aineet vaikuttavat, erityisesti neonikotinoidit. Ja meidän kannaltamme kansalaisten tai instituutioiden ei pidä osoittaa näitä vahinkoja, vaan tuottajien, valmistajien on osoitettava, että mitään vaaraa ei tuotteissa ole, ja esimerkiksi pitää toimittaa tietoja, joita EFSA on käsitellyt. Kiitos. Grazie. Missä Ajussa. Kiitoksia. Sitten rouva Ajussa. Kiitoksia puheenjohtaja. Oma poliittinen ryhmäni antoi minulle tehtäväksi tutkia tätä teemaa viime viikolla ja olen sen jälkeen sitä tosiaan tutkinut ja keskustellut monien ihmisten kanssa, jotka ovat asiasta perillä. En, ei, niin, ei yrityksen edustajien kanssa, jotka ovat sen markkinoille tuoneet, vaan tieteellisten asiantuntijoiden. Ja olen puhunut jopa EFSAn kanssa tänä aamuna. Soitin sinne Täällä pyydetään nyt meiltä päätöstä asetuksesta, joka rajoittaa suf, su, erä, tietyn aineen jäämien enimmäismääriä ja tämä on asetus, mutta tämä konkreettinen aine hieman yli kaksi kuukautta sitten on todettu haitalliseksi Eli me nyt yritämme muuttaa yhtä asetusta ja puutumme samalla toiseen. Tässä tärkeänä teemana on se, että sulfoksaflori ei ole neonikotoidi. Se on eri tavalla muodostunut aine ja tämä mielestäni tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin äh, tämä aktiivinen aine on, on tämä sulfoksaflori ja toinen on sitten nämä enimmäismäärät, joiden määrää tässä asetuksessa pyritään säätelemään ja jota täällä sitten vasta, johon vastalause kohdistuu. Kohdassa viisi sanotaan, että komission täytyy kieltää tämän aineen käyttö. Tässä ei ole mitään järkeä, koska tätä varten on jo olemassa asetus, joka on eri asetus kuin tämä. Eli tässä nyt käytetään vääriä ennakko-oletuksia tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Me voimme esittää vastalauseen tai olla esittämättä, mutta se koskee näitä enimmäismääriä eikä tätä itse ainetta sulfoksafloria, josta puhutaan toisessa asetuksessa. LMR on hyväksynyt tämän ja vakituinen komiteakin on hyväksynyt tämän ja 27 jäsenmaata on kannattanut tämän aineen sallimista jopa sellaiset jäsenmaat, joilla perinteisesti on hyvin tiukat kannat mehiläisiin liittyen ja jäämämääriin liittyen. Eli onko tämä nyt ensimmäinen kerta, kun yritetään kieltää tällaisen ää, aineen käyttö, jota ei vielä ole Euroopassa ollut markkinoilla? Se olisi eri tilanne tällä hetkellä tämä riski mehiläisille on 40 kertaa pienempi kuin neonikotinoidien aikaansaama riski. Ja lopuksi haluan vielä sanoa, että sulfoksella floria on sallittu, se on sallittu hyvin erityisissä olosuhteissa, eli silloin kun hedelmäpuut eivät kuki, eli mehiläiset eivät ole aktiivisia ja jos puhutaan vihanneksista, kuten esimerkiksi salaatista, artisokasta tai pinaatista, niin myös siinä vaiheessa, jolloin mehiläiset eivät vielä ole pölytysvaiheessa, toisin sanoen nämä käyttö olosuhteet eivät ole mehiläisille vaarallisia. Tokihan tämä on tuholaismyrkky, hyönteismyrkky ja kaikki hyönteismyrkyt ovat vaarallisia, mutta mielestäni meidän ei pidä tätä vastalausetta tukea ensinnäkin siksi, että se perustuu sellaisiin periaatteisiin, jotka eivät ole oikeat periaatteet. Me yritämme nyt kieltää jotain, mistä puhutaan toisessa asetuksessa, käyttäen eri asetusta kuin sitä, mistä, mistä tästä aineesta puhutaan ja toiseksi sillä perusteella, että niissä olosuhteissa, joissa tätä ainetta saadaan käyttää, ei ole olemassa sitä riskiä, jota, jota tässä oletetaan olevan. Mitä sitten tulee Yhdysvaltoihin, niin kyllähän me, meidän pitäisi <clears throat> täällä sitten käyttää hormoneja – lihan tuotannossa ja niin edespäin, jos koko ajan vertaisimme itseämme heihin. Tämä ehdotus ei ole oikein perusteltu, eivätkä riskit, tässä väitetyt riskit ole todellisia. Ja mielestäni tämä vastalause täytyykin hylätä. Kiitos. Thank you. Now, Mr. Torvalds. Kiitoksia. Sitten herra Torvalds, olkaa hyvä. <clears throat> Thank you, Chair. You could probably... Kiitoksia puheenjohtaja. Varmaankin voi sitten avata tämän keskustella. keskustelun siteramaan Shakespearea. Ollako vai eikö olla? Tai sitten englanniksi to be, be, be tai no be. Se mehiläisiä tai sitten ei. Olemme puhuneet mehiläisviljelijöiden kanssa. Ja meillä on varsin merkittävä ystävää mehiläisviljelijöiden yhteisö Ahvenanmaalla ja he ovat kaikki hyvin huolissaan siitä, mitä oikein tapahtuu yleisesti ottaen ja pyrimme siis eh, samansuuntaisesti ajattelemaan ja voimme aiemmin äänestää tämän puolesta. Thank you. Now I'll move to the commission. Kiitoksia. Sitten on komission vuoro. Herra Flue, olkaa hyvä. Sanko Pääosasta. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Aluksi nämä oikeudelliset kysymykset. Asetus tähtää siihen, että kuluttaja suojellaan jäämiltä, kun käytetään käytetään elintarvikkeita tai nautitaan ruokaa, joka on peräisin eläimistä, joissa saattaa olla jäämiä, joita eläimet ovat saaneet rehusta. Lainsäädäntö ei tähtää siihen, että suojellaan mehiläisiä. teen puhun tästä sisällöstä ja kontekstista. Sulfloxaflori ei ole neonikotinoidi. Se on mehiläismyrkky, joka kuuluu uuteen luokkaan. Ja se ei ole samanlainen kuin neonikotinoidi. Me olemme ryhtyneet toimiin neonikotinoideja vastaan vuonna 2013 Neonikotinoidi konflikteja on markkinoilla. Eli meidän täytyy arvioida kutakin ainetta erikseen, kun ne kuuluvat tiettyyn ryhmään tai kategoriaan. Se ei sinänsä vielä ole peruste ryhtyä toimiin. Ja muistuttaisin, että toimet, joihin ryhdyttiin vuonna 2013 kolmen neonikotinoidin osalta, ne eivät olleet kieltoja näiden aineiden osalta. Niitä saa vielä käyttää, mikäli niitä käytetään turvallisella tavalla. Me olemme kieltäneet tuontia, mutta tiettyä käyttöä pidetään vielä turvallisena. Sitten sulfoxaflorin tilanne vuonna 2009 asetus. Se liittyy kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamiseen. Sulfoxafloria on arvioitu jäsenvaltioissa ja elintarvikevirastossa. Niin kuin kaikki tuholaismyrkyt, jotka sinänsä ovat myrkyllisiä hyönteisille, niin näiden lisäksi EFSA on huomannut, että tietyissä olosuhteissa näiden tuotteiden turvallinen käyttö on mahdollista. Ja tämä näkyy sitten tästä hyväksyntämenettelyssä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot viime kädessä ovat vastuussa, kun ne myöntävät lupia tuotteille, joita saatetaan markkinoille – jäsenvaltioiden täytyy ottaa huomioon mehiläisiin kohdistuvat riskit ja ryhtyä sitten tarvittaviin toimiin. Ja nämä riskiä pienentävät toimet liittyvät luman myöntämiseen. Pari esimerkkiä siitä, millaisista toimista saattaa olla kyse. Samanlaisia mahdollisuuksia on vielä neonikotinoidien osalta, eli näitä aineita voidaan käyttää kasvihuoneissa ja satojen osalta, joissa ei hyödynnetä mehiläisiä tai kukinan jälkeen, mutta tästä päätetään jäsenvaltioissa, kun ne ovat saaneet lupapyynnön jonkun tuotteen osalta – ja jäsenvaltioiden vastuulla on vaatia tarvittavia riskiä pienentäviä toimenpiteitä. Ajuso jo totesi, että tämä luonnos on saanut tukea valtaosalta jäsenvaltioista. Ja sitten sulfoksafluorit ovat aktiivisia aineita. Tässäkin Monet jäsenvaltiot ovat tukeneet ehdotustamme. Ja monet jäsenvaltiot ovat tunnettuja siitä, että niillä on hyvin konservatiivinen lähestymistapa mehiläisten suojelun suhteen. Ja me vaadimme vahvistavia tietoja, kun lupa myönnetään. Ja hakemus toimitettiin vuonna 2011 ja vuonna 2013, eli kaksi vuotta tämän jälkeen, otimme käyttöön uusia tietovaatimuksia. Ja hakija ei tietenkään ollut niistä tietoinen, kun hän toimitti hakemuksensa. Ja siksi hän ei täyttänyt näitä uusia vaatimuksia. Siksi olemme pyytäneet asetuksen mukaisesti, että hakijan täytyy kahden vuoden sisällä, eli 18. elokuuta 2017 mennessä lisätietoja, jotta nämä uudet ehdot täyttyvät. Ja sitten 18. elokuuta 2017, mitä silloin tapahtuu, jos hakija ei toimita tietoja, niin silloin lupa vedetään pois ja jos tietoja toimitetaan, niin sitten tietoja arvioidaan jäsenvaltiossa, eli tarviketurvallisuusvirastossa ja arvioinnin tuloksista riippuen lupa voidaan kumota, sitä voidaan rajoittaa tai sitä voidaan muuttaa millä tavalla hyvänsä. Sitten viitattiin Yhdysvaltojen tilanteeseen. Yhdysvaltalainen tuomioistuin vaati, että viranomaiset vetävät pois sulfoksa flori luvat ja vaati lisätutkimuksia, jotta voidaan arvioida mehiläisiin kohdistuva riski. Ja tämä liittyy menettelytapoihin, eikä tätä ole helppo toteuttaa Euroopan oloissa. Tuomioistuin totesi, että IPA ei antanut lupaa alkuperäisesti tarkoitulla tavalla, vaan muutti luvan sisältöä prosessin myöhäisessä vaiheessa, eikä ottanut huomioon velvollisuutta järjestää ulkoisia kuulemisia. Ja täytyy myöskin muistaa, että nämä lu, lu, käyttörajat ovat viisi kertaa korkeammat kuin Euroopan viranomaisen myöntämät rajat ja joita komissio käytti, kun se hyväksyi tämän aineen. Tuomioistuin ei kyseenalaistanut tutkimustuloksia eikä sitä, onko tämä aine turvallinen mehiläisille vai ei, mutta korostaisin vielä, että meille mehiläiskysymys on vakava Olemme ryhtyneet toimia neonikotinoidien osalta ja muilla alueilla, esimerkiksi mehiläiskennojen osalta. Ja olemme huolellisesti arvioineet tätä tilannetta ja komissio on toiminut tässä valtuuksensa rajoissa. Kiitos. Kiitoksia. Äänestys on huomenna kello yhdeksän. Ja sitten menemme seuraavaan esityslistä kohtaan. Because it's very late. So, um, the exchange of... Kello on paljon, joten meillä on nyt keskustelu lääkinnällisistä laitteista ja in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista toimielinten välisiä neuvotteluja silmällä pitäen. Ja aloitetaan esittelijästä, rouva Kanissiment. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio julkaisi ehdotuksen uudeksi asetukseksi lääkinnällisistä laitteista in vitro-diagnostiikan suhteen syyskuussa 2012. Um, Dagmar Roth-Behrendt oli tässä esittelijänä ja Peter Liese Toisena eh, ensin mainittu lääkinnällisistä laitteista, toinen in vitro diagnostiikasta ja ö, eh, lokakuussa 2013 tämä asia meni eteenpäin ja toivo, toivoimme, että olisimme päässeet neuvottelemaan neuvoston kanssa ennen 2014 vaaleja, mutta neuvosto ei päässyt yleisluontoiseen lähestymistapaan, joten jouduimme uudestaan huhtikuussa 2014 äänestämään tästä ja lokakuussa 2014 minä otin lääkinnälliset laitteet esittelyvastuulleni ja Petra Liise on edelleen in vitro-diagnostiikan esittelijänä. Sitten me äänestimme valiokunnassa, jotta saisimme neuvotteluvaltaa mandaatin. Tämä äänestys tapahtui marraskuussa 2014 ja nyt me vain odotamme, että neuvosto saisi aikaan kannan. Me olemme kovasti heitä siihen yllyttäneet ja meidän tarvitsemme uusia sääntöjä, jotta potilasturvallisuus voitaisiin taata ennen kuin tulee jotain skandaaleja. Latvian valtio työskenteli erittäin hyvin tämän teeman parissa ja saatiin aikaan kesäkuussa osa yleislähestymistapa. Siitä jäi vain joitakin osa-alueita pois ja 5. lokakuuta saatiin aikaan yleinen lähestymistapa kokonaisuudessaan. Tämä on nyt hyväksytty. Nyt neuvosto on ilmeisesti tajunnut, että sen täytyy olla valmis kompromisseihin Eli meillä on ensimmäinen trilogi huomenna. Nämä neuvottelut alkavat nyt ja suurin aihealue tässä on näiden lääkinnällisten laitteiden tutkiminen ja tarkastus ennen niiden markkinoille päästämistä ja komissio haluaa tätä ennen kuin nämä mm, mark- saadaan markkinoille ja me ehdottamme järjestelmää, jossa plus kolme ja tietyt plus kaksi laitteet täytyy ilmoittaa tietylle elimelle, joka pitäisi olla EMA pikemminkin kuin kansallisten viranomaisten nimeämä ja asiantuntija elin. Asiantuntijaelimen pitäisi konsultoida komissiota ja lääkinnällisten laitteiden koordinaatioryhmää. Ja jos he saisivat aikaan negatiivisen kannan, jos heille syntyisi negatiivinen kanta, niin silloin tätä laitetta ei voisi hyväksyä. Keskustelimme neuvoston kanssa hyvin paljon tästä, pitäisikö näitä laitteita tarkistaa ennen niiden markkinoille pääsyä vai sen jälkeen. Ja neuvosto ehdotti tätä ehdotusta myös sitä, että asiantuntijaelimen pitäisi pyytää vielä kolmannelta taholta asiantuntijalausuntoa ennen kuin johtopäätöksiä vedetään. Loppujen lopuksi tämä toteutettiin vain plus kolme tyyppisten lääkinnällisten laitteiden kohdalla. Eli asiantuntijapaneelia pitäisi kuunnella komission asettamaa asiantuntijaelintä. Neuvoston ehdotus on siis se, että asiantuntijapaneelin kanta ei olisi sitova, vaan asiantuntijaelin voisi edelleen sallia päästä tämän laitteen markkinoille asiantuntijapaneelin kannasta huolimatta. Nyt kun meillä on kaksi nämä kantaa, jotka tässä taistelevat, niissä on yhteisiä piirteitä ja hyvin tärkeitä eroja, ja tämä tulee olemaan yksi hankalimmista neuvottelukysymyksistä. Toinen on sitten tietyn tyyppisten laitteiden uudelleen käyttö. Esimerkiksi Saksassa on suuri tällainen uudelleenprosessointiteollisuus. Neuvoston lopullinen kanta on se, että tämä jäisi jäsenmaille. Tosin neuvosto myös sanoi, että komission pitäisi laatia listalaitteista, joita ei voi reprosessoida tois, jälleen käsitellä tai toista käsitellä. Jos nämä ovat kertakäyttöisiä laitteita, niin silloin niitä ei voitaisi enää uudelleen. Me haluamme harmonisoidun standardin tätä jälleen käsittelyä varten tai uudelleen käsittelyä varten. Parlamentti halusi merkitä merkinnät myös kertakäyttölaitteisiin. Emmekä me halua, että näitä laitteita käytetään uudelleen silloin, kun se ei ole turvallista. Toisaalta on tärkeää, että laitteisiin tule tätä kertakäyttöisyysmerkintää vain siksi, että ne voivat tuottaa tuottajalleen, valmistajalleen enemmän taloudellista voittoa. Tämä on aika eri kanta kuin neuvoston kanta tai neuvoston ehdotus ja tästä tulee varmasti neuvotteluissa hyvinkin hankala kysymys. Näiden kahden kysymyksen lisäksi neuvosto on lisännyt ehdotukseen paljon teknisiä yksityiskohtia, esimerkiksi markkinoille päästämisen jälkeistä tarkastusta ja riskien arviointia. Tämä on hyvin harvinaista, että neuvosto menee potilasturvallisuudessa parlamenttia pidemmälle, mutta tässä kohtaa nyt on käynyt niin. Meidän täytyy katsoa kaikkia heidän työnsä tuloksia hyvin huolellisesti. Potilasturvallisuus on toki meidänkin prioriteettimme, mutta me emme myöskään saa tukkia innovaatiota. Potilasturvallisuuden täytyy olla tämän asetuksen ytimenä, mutta meidän täytyy myös varmistaa, ettei sellaista lisäsääntelyä synny, joka ei tuottaisi merkittävää potilasturvallisuuslisää, mutta sen sijaan vaikeuttaisi innovaatiota. On tää sellaiset tuotteet kuin esimerkiksi piilolinssit, ovat eri, vaativat erilaisen kohtelun sen mukaan, käytetäänkö niitä lääkinnällisiin tarkoituksiin vai pelkästään esteettisiin tai muihin tarkoituksiin. Jäljitettävyys on myös tärkeää, että me emme halua uutta PIP-skandaalia, joka syntyi siis näistä rintaimplanteista. Siksi jäljitettävyys on meille tärkeä. Parla Mentti on myös ehdottanut karsinogeenisten, mutageenisten ynnä muiden aineiden käytön kieltämisen lääkinnällisissä laitteissa. Meidän mielestämme niitä ei pitäisi käyttää lääkinnällisissä laitteissa, ellei ole aivan erityisiä syitä, joiden nojalla niiden käyttö on välttämätöntä vaihtoehtoisten aineiden sijaan. Neuvosto on lähempänä komission ehdotusta, jonka mukaan tällaiset laitteet, jos ne sisältävät näitä aineita, pitäisi merkitä etiketein. Paljon yhteisiä kantojakin jo on, mutta neuvotteluista tulee varmasti pitkät. On hyvin tärkeää, että lähdemme neuvotteluihin vahvan ja selkeän parlamentin kannan kanssa. Herra Liise ja minä työskentelemme hyvin läheisesti varjoesittelijöidemme kanssa nähdäksemme, missä asioissa voimme antaa periksi ja missä emme. Totta kai kaikkien osapuolten täytyy olla valmiita kompromisseihin, mutta kyllä se tarkoittaa sitäkin, että neuvostonkin on oltava valmis kompromisseihin joskus neuvosto on sitä mieltä, että sen ehdotus on kompromissiehdotus. Ei se näin ole. Ei se ole kompromissi. Kummankin ö, osapuolen täytyy tulla toista vastaan. Meillä on siis kuusi trilogia ennen joulua tai joulun mennessä ja myös teknisiä kokouksia. Tämä on hyvin iso urakka Meillä on paljon asioita, joiden suhteen on löydettävä yhteisymmärrys, mutta kaikki varmaan ymmärtävät, että tämä on hyvin tärkeä kysymys ja tahtoa varmasti riittää ainakin meidän puolellamme ja eiköhän komission ja neuvostonkin puolella. Haluamme päästä sopimukseen tämän vuoden aikana. Se on iso äh, tavoite, mutta siihen me pyrimme. Ja nyt sitten annan puheenvuoron herra Liiselle. Olkaa hyvä. Ja, dank Frau Vorsitzende und vielen Dank auch an... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Vilmatille tästä hyvästä yhteistyöstä. Otan nyt esiin kaksi seikkaa, jotka Vilmoks mainitsi. Ensinnäkin meidän täytyy löytää hyvä tasapaino, kun ajatellaan potilasturvallisuutta. Sitä täytyy parantaa. Paljon skandaaleita on koettu, mutta samanaikaisesti haluamme innovaatiota – se on tärkeää, kun ajatellaan työpaikkoja, mutta innovaatiot tarvitaan myöskin, jotta voimme paremmin auttaa potilaita. Ja tietysti suoraan sanoen, neuvostolla on kestänyt kolme vuotta löytää yhteinen kanta. Ja neuvosto sanoi, että tämä tässä, tämä nyt ei toimi. Eli meidän täytyy viestiä tämä selvästi. Tämä on yhteispäätösmenettely ja neuvosto on tässä viivytelty eikä parlamentti tarvitse kaikkea hyväksyä asetus, joka liittyy in vitro-diagnostiikkaan. Se on vähän niin kuin tämä pikkusisko tälle lääkinnällisten tuotteiden asetukselle, mutta meillä oli ensimmäinen kuuleminen tästä ja täällä oli kuluttajajärjestö, joka totesi oikeastaan tämä on näiden lääkinnällisten tuotteiden äiti, koska kaikki, jotka ovat lääkinnällisissä asioissa mukana, tietää, että diagnostiikkaa, jos ei ole, niin ei myöskään ole hyviä hoitoja. Ja kyse on tuotteista, kuten HIV-testit, hepatiittitestit, raskaustestit, lutsukatestit, geenitestit, eli tuotteita, joiden kanssa ollaan joskus päivittäin tekemisissä, jotka ovat olla lääkinnällisiä, mutta ne ovat hyvin arkaluontoisia myöskin. Meillä on selkeä mandaatti. Äänestimme ensimmäisessä käsittelyssä ja mandaatti on uudistettu uudessa parlamentissa ja siksi pyytäisin kaikkia kollegoita tukemaan mandaattia. On tärkeää, että me etenemme avoimesti ja täällähän usein puhutaan näistä asioista kolmikantaneuvottelujen aluksi. Yleensähän niistä puhutaan vasta sen jälkeen, kun on äänestetty valiokunnassa, mutta koska tämä nyt kesti näin kauan, niin haluaisimme vielä tehdä muutoksia, mutta sitä mitä on päätetty ei tietenkään sitä voida täysin tukea. Meidän täytyy muistaa tämä mandaatti, mutta olemme kiitollisia kollegoille ensinnäkin parlamentin kantaa täytyy joka tapauksessa puolustaa, vai pitäisikö meidän tehdä sitten kompromisseja neuvoston suuntaan? Ja onko meillä sitten kompromissikanta, joka auttaisi meitä kaiken kaikkiaan – jotta tämä asia saadaan päätökseen, koska emme voi sallia sitä, että tästä asiasta keskustellaan vielä kolme vuotta. Meillä on ongelmia myöskin diagnostiikan osalta, ei ainoastaan lääkinnällisten tuotteiden osalta. Meillä on tämä PIV-skandaali ja esimerkiksi mitä tulee näihin lonkkaimplaatteihin. Ja meillähän oli HIV-testimarkkinoilla vuosikausia Euroopassa, ja siinä oli tämä CE-merkintä, mutta tässä testissä tämä testi antaa hyvin paljon vääriä negatiivisia tuloksia. Eli potilas saa että hänellä ei ole HIV, vaikka hänellä olikin HIV-virus. Ja voitte kuvitella, millaisia seuraamuksia siitä sitten on, ja siksi on tärkeää, että näitä sääntöjä parannetaan. Ja sitten oli myöskin testejä, jotka eivät ole kunnollisia, ne eivät ole riittävän hyviä, DNA-testit, verensokeritestit ja muita. Ja sitten on kaiken näköisiä yhteisiä asioita, jotka liittyvät lääkinnällisiin kysymyksiin ja in vitro-diagnostiikkaan. Niitä pitää käsitellä yhdessä ja meidän pitää löytää niihin yhteinen kanta. Ja EPPn esittelijä, joka juuri lähti, haluaisin sanoa hänelle pari asiaa, jotka meille EPPssä ovat tärkeitä. Eli meidän täytyy parantaa tätä järjestelmää, eli nämä nimetyt paikat. EPPssä katsomme, että neuvoston ja parlamentin meidän täytyy nyt katsoa, mitä elementtejä komission ehdotuksesta otetaan mukaan, mutta tämä on hyvä lähtökohta, koska neuvosto ja parlamentti ovat aika pitkälti samoilla kannoilla. Haluamme parantaa valvontaa sen jälkeen, kun nämä tuotteet on saatettu markkinoille, ei pelkästään tämän saattamisen osalta. PIBn osaltahan tämä tilanne on hiukan muuttunut ja siksi tämä skandaali syntyi. Ja sitten valvonta on poliittisesti hankalin kysymys. Olemme samaa mieltä siitä, että meillä on oltava mekanismi erityisesti arkaluontoisten tuotteiden osalta, jossa on jokin eurooppalainen elin, joka pystyy toimimaan, jos on syytä olettaa, että kaikki ei ole ihan kohdallaan. Neuvosto ja parlamentti ovat tässä eri kannoilla, mitä tulee soveltamisalaan ja muutenkin, miten tässä asiassa tulisi edetä täsmälleen ottaen. Ja EPP korostaa sitä, että tämä käsite, josta neuvostossa on päätetty, eli nämä poikkeukselliset tapaukset, eli ainoastaan tätä sovelletaan tietyissä tapauksissa eikä mitenkään rutiininomaisesti, vaan ainoastaan silloin, kun on syytä uskoa, että on ongelmia. Eli tämä on parlamentin kanta. Sitten nämä erityisongelmat, jotka liittyvät diagnostiikkaan, joista täytyy keskustella neuvoston kanssa. Ensinnäkin nämä yhdistelmädiagnostiikkatestit. Nämä testejä, joilla selvitetään esimerkiksi innovaatiivisessa syöpäterapiassa, reagoiko potilas terapia, tähän hoitoon vai tuleeko siitä pelkästään sivuvaikutuksia. Ja sitten määritelmien kanssa on ongelmia, mitä tulee näihin neuvoston ja parlamentin määritelmiin, ne ovat erilaisia. Asiantuntijoiden mukaan neuvosto haluaa verisokerit testeihin samat säännöt kuin esimerkiksi DNA-testeihin, joita käytetään tietyissä syöpähoidoissa. Tätä me emme halua, ja tästä pitää vielä keskustella neuvoston kanssa. Ja sitten tärkeä aihe, nämä in-house-poikkeukset, nämä sairaaloiden omat toimet, eli siellä on testejä ja neuvosto on laajentanut tätä lääkinnällisiin tuotteisiin. Eli sairaalat voivat itse valmistaa näitä tuotteita, jos potilasta ei muuten voida hoitaa. Esimerkiksi jos kyse on epidemiasta, jos on vaikka lintuinfluenssa tai SARS, eli tällaisia tuotteita ei nopeasti saada teollisuudesta, eli silloin tietysti sairaaloiden pitää itse tehdä näitä mutta haluamme kuitenkin pitää kiinni turvallisuusstandardeista. Ja neuvoston ja parlamentin välinen ero on siinä, että neuvosto tai parlamentti sanoi, että tämä tehdään ainoastaan silloin, mikäli markkinoilla ei ole tuotteita, koska muutenhan meidän täytyy katsoa, onko olemassa riski, onko olemassa mahdollisuuksia toimia. Ja neuvosto, joka laajensi tätä ja sanoi, että terveydenhuoltolaitokset asiakirjoissaan toteavat, että se on ottanut kunnolla huomioon, voidaanko tiettyjen potilasryhmien tarpeet hoitaa kunnollisella tavalla. Eli tämä nyt on hiukan kapulakieltä ja parlamentti sanoo, että kuka sitten tekee testin, kuka sitä voi käyttää. Mutta no, tästä pitää vielä puhua. Neuvostoon ottanut mukaan tiettyjä muutoksia näihin kategorioihin, luokitteluun. Eli raskaustesti kuuluu tähän toiseksi korkeimpaan riskiryhmään, toisin kuin parlamentin kannassa. Se oli B-kategoriassa, eli kolmanneksi korkeammassa luokassa. Näitä testejä voi ostaa supermarketista, eli miten kyseessä voisi sitten olla korkean riskin tuote lupamenettelyssä. Ja sitten parlamentille tärkeä asia ensimmäisessä käsittelyssä oli ja on edelleen, kun keskustelemme neuvoston kanssa, eli DNA-testit. Poliittisesti tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. On monia tuotteita markkinoilla, ja tällä saattaa olla huomattavia seuraamuksia. Esimerkiksi kun on geneettinen sairaus, mutta sitten, joka ei aluksi ilmene, mutta sitten myöhemmin se voi johtaa vaikka Korean Huntingtonin tautiin. Ja 18-vuotiaalle voidaan jo todeta, onko hänellä sairaus vai ei. Mitään ennaltaehkäisyä ei ole, mutta nuorille voidaan tämä kuitenkin kertoa. Ja tästä sitten on seuraamuksia, mitä tulee vakuutuksiin, työpaikkaan. Nämä ovat hyvin arkaluontoisia tietoja, ja siksi parlamentti ensin sanoisi, että tällaiset testit pitäisi saada vain reseptillä, ei mistään supermarketista. Ja toiseksi niihin pitää liittää äh, lääkärissä käynti, eli potilaan pitää antaa tähän lupa. Eli tämä on parlamentissa ja e- Euroopassa tärkeä kysymys. Perusoikeuskirjassahan on osa, joka liittyy juuri näihin kysymyksiin. No, neuvosto ei tästä keskustellut, eli tämä täytyy vielä ottaa esille. Ja lopuksi vielä kliininen näyttö. Parlamentti ja neuvosto ovat parantaneet tätä tekstiä. Parlamentille oli tärkeää parantaa näiden henkilöiden suojaa, erityisesti mitä tulee alaikäisiin, kliiniset testit, Lääkkeiden osalta tämä on hiukan erilainen, mutta kliiniset testit, no Wilmot puhui tästä lääkärin osalta ja meille oli tärkeää suojella näitä henkilöitä. Eettistä komitea pitää vahvistaa ja Glenit Wilmotin lääkemietinnössä on käsitelty tätä asiaa ja neuvosto sitten on lisännyt tähän pari muuta vaatimusta. ja ne ovat aika kattavia. Siellä on tusinoittain lisäsivuja, jotka eivät ole komission ehdotuksessa ja joista parlamentti ei ole päättänyt. Siellä oli paljon liitteitä, erityisesti mitä tulee diagnostiikkaan. Siinä täytyy miettiä, ovatko ne kaikki perusteltuja vai pitäisikö pitää kiinni parlamentin kannasta. Se on pidempi kyllä kuin komission ehdotus, mutta ei niin pitkä kuin neuvoston ehdotus, koska nämä testit eivät aina suoraan vaikuta potilaaseen. Eli lääkäri sitten katsoo, pitääkö katsoa. Eli jos nämä lukemat eivät ole kohdallaan, niin täytyy jatkaa tutkimuksia. Niin. Ja vielä sanoisin, että oveni on avoinna. Tämä oli hankala aihe. Tämä koskee kaikkia potilaita EU-ssa. Tämä koskee tuhansia, kymmeniä tuhansia yrityksiä, monia työpaikkoja. Me haluamme innovaatiota lääkealalla, mutta me haluamme oppia näistä skandaaleista. Tämä on hankala, monimutkainen tilanne. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin voitte tulla toimistolleni. Ja uskon, että toivottavasti vuoden loppuun mennessä meillä on sitten lainsäädäntöä, jonka voimme esitellä kansalaisille ja sanoa, että olemme oppineet skandaaleista. Ja tulevaisuudessa tilanne on parempi diagnostiikan ja lääkkeiden osalta EU:ssa. Thank you very much. Mrs. McGuinness. Kiitoksia. Sitten McGuinness, olkaa hyvä. Very brief because... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti, koska molemmat esittelijät erittäin hyvin esittelivät tämän tapauksen ja trilogiprosen. Olen iloinen siitä, että Peter on luottavainen sen suhteen, että saamme tämän ennen joulua valmiiksi ja meidän pitääkin olla optimistinen. Kansalaiset todella katsovat tarkkaan, mitä me teemme. Tämä on tärkeä prosessi ja hyvin tärkeä trilogiprosessi sekä potilaille että innovatiiviselle teollisuudelle Euroopan unionissa. Me tulemme työskentelemään hyvänä tiiminä puolustamaan EPn kantaa, mutta ymmärtämään myös sen, missä asioissa meidän täytyy tyytyä järkevään kompromissiin. Kiitos siitä, että esittelitte tämän. Tässä tarvitaan myös vähän onnea. Kiitoksia. Ja siellä, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. No, kyllähän tässä olemme hyvissä käsissä, kun meillä on nämä kaksi esittelijää. Kyseessä on hyvin tärkeä asia. Meillä on neuvoston yleinen päätös, joka menee kyllä hyvään suuntaan, vaikka on siinä muutamia huolia vielä näissä viesteissä. Haluaisin aivan lyhyesti Käydään läpi muutamia huolenaiheita. Mitä tulee näihin lääken, näiden käytettyjen laitteiden käytöstä? Tämä on suurin huolenaiheista, niin neuvoston sopimus on minulle sellainen, että sitä en voi hyväksyä. Emme voi hyväksyä tällaista menettelyä usealla tasolla – koska näitä välineitä voitaisiin käsitellä uudelleen ilman CE-merkintää, ilman jäljitettävyyttä. Minusta tämä on valtava riski poltilaisturvallisuuden kannalta ja valtava puute tiedon tietojen osalta tämä on todellinen oikeudellinen ongelma. Sitten jos vastuuita pitää määritellä onnettomuuden sattuessa, joten kyllä tässä olisi todella tärkeää, että uudelleen käsitellyt laitteet ainakin uudelleen merkittäisiin CE-merkinnälle. Haluaisin tukea kontrollointimekanismien sertifioitin laitokselle niin, että tässä olisi asiantuntijana äh, sertifiointi ja rinnakkainen äh, lupa myös näiltä muilta implantteja myöntäviltä laitokselta. Tässä pitää olla hyvin tiukka, koska ei pidä käydä niin, että asioiden käsittely hidastaa, hidastuu koska on tärkeää toimia nopeasti näiden lääkinnällisten laitteiden osalta. Sitten tämä sääntö 21, siinä on näiden luokan kolme otettavien laitteiden kannattaa tässä neuvosto monimutkaistuttaa tätä ja tässä sata tulla ongelmaa lukitusten kanssa. Minulla on tässä muutamia huolenaiheita, mutta ehkäpä puhun niistä suoraan sitten esittelyiden kanssa. Minusta on tärkeää pitää kiinni tästä säännöstä, jotta voidaan varmistaa potilasturvallisuus, kun ajatellaan tätä erityisenä äh, arkaluontoista mm, laitetta, joka on siis äh, suun kautta otettu ja se vaikuttaa organismiin. Tätä voitaisiin pehmentää positiivisella luettelolla, jolla kolmen, kolmoslistasta otetaan pois nämä niin sanotut yksinkertaiset, yksinkertaiset suun kautta otettavat äh, lääkkeet. Ja sitten on nämä esteettiset toimet, ne voivat olla aivan yhtä riskaapeleja kuin täysin lääkinnällisen tarkoitetut laitteet, niin kuin peilun proteesit osoittavat, niihin liittyvä skandaali on siis tärkeää että mainitaan esteettisiin tarkoituksen tarkoitettavat laitteet. Tämä liitteen luettelo koskee asetusta edelleen ja se pitäisi välittömästi panna täytäntöön, eikä sen pitäisi riippua siitä, hyväksytäänkö yhteisiä eh, määritelmiä eh, Euroopan komission taholta. No niin, halusin kiinnittää kollegoiden huomioon tähän. Tiedän, että he ovat kyllä kovin valppaita. Tämä lääkinnällisen laitteita koskeva asia on hyvissä käsissä, tiedän sen kyllä, mutta joitakin huolenaiheita meillä on, mutta ehkäpä lähetän tästä pienen sähköpostin heille teille kullekin. Niin en, en todellakaan halua, halua tehdä tehtävästäne vielä monimutkaisempaa, vaan, vaan päinvastoin haluaisin auttaa teitä neuvotteluista ja joka tapauksessa luota teihin täysin. Merci, Mr. Pericini. Kiitoksia. Sitten Padici, olkaa. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä tästä aiheesta ja sen käsittelystä. Se koskee miljoonien kansalaisten työtä. Olemme panneet merkille tämän, tämän ehdotuksen parissa tehden työn. Olemme yhtä mieltä esittelijöiden kanssa. On tärkeää pitää kiinni parlamentin ensimmäisen käsittelyn tuloksista. Tärkein tavoite meille on se, että taataan potilaiden turvallisuus. Muutama asia. Haluaisimme poistaa tämän monopolin koskien näitä poikkeuksia, jotka on joillakin teollisuuksia, jotka voivat sitten hyvin korkea hintaa pyytää tuotteistaan, kun he ovat luvan saaneet. Parlamentin kanta vaikuttaa neuvostoa paremmalta, koska siinä puolustetaan potilasturvallisuutta. Puolustamme parlamenttia myös tässä clinical evidence-asiassa, mutta haluaisimme, että se olisi vähemmän byrokraattinen. Sitten companion diagnostic-asia. Olemme yhtä mieltä siitä että tämä on tarpeellinen ja hyödyllinen. Tekstin avulla voidaan löytää hyödyllisempi tai mukaisempi yksilöllinen hoito, jolla vältetään tarpeeton hoito, josta tulee myös sivuvaikutuksia. Olemme yhtä mieltä muiden ryhmien kanssa sen suhteen, että aloitetaan selvennyksiä määritelmään. Sitten tiedotukset on tärkeää, että pidetään kiinni parlamentin päätöksestä. Siinä on mukana etinen komitea jolla varmistetaan näiden potilaiden erilaiset oikeudet. kliinisiä testejä tehdään yhä enemmän. Haluaisin taas yhden esimerkin. On esimerkiksi tut- tutkimuksia, joilla pyritään tekemään eri, eri tarkoituksia varten on, varten, on vaarana, että potilasta tehdään koekkanina ja siirtymäajasta puheen ollen voidaan hyväksyä neuvoston ehdottomat viisi vuotta, mutta olisi tärkeää päästä siihen, että ilmoitettujen laitosten osalta täytäntöönpano on nopea. Mitä sitten tulee sääntelyn vaatimusten mukaisuuden asian on tärkeää ottaa mukaan mikroyritykset. Kolmen vuoden kokemus olisi riittävä. Sitten delegoidut säännökset. Kannatamme sitä, että parlamentti saa mahdollisimman laajat valvontaoikeudet. Grazie. Uh, Mrs. Wilmot will speak uh, on behalf of... Kiitoksia. Rova Wilman puhuu ST-ryhmän puolesta. Kiitoksia. valitettavasti. Valitettavasti rouva Bourgeois on matkoilla, joten hän pyysi minua puhumaan täällä. Muutaman, muutamassa vuodessa olemme saavuttaneet paljon edistystä lääkinnällisten laitteiden kohdalla. Neuvostolla meni paljon aikaa, mutta lopulta he saivat aikaan johdonmukaisen ehdotuksen trilogiaa varten. In vitro-laitteet ja lääkinnälliset laitteet ovat sekä lainsäädännöllisesti että todellisessa elämässä yhteyksissä toisiinsa. Tässä on monia hori horisontaalisia asioita. Diagnoosi tarvitaan, jotta potilasta voidaan hoitaa, ja väärä diagnoosi voi johtaa vakaviin seurauksiin. Nyt tämä prosessin täytyy saada nopeasti eteenpäin. Monet laitteet tehdään yhdessä ainoassa lääkinnällisessä yksikössä sekä komissio että neuvosto haluavat nämä laitteet ehdottoman turvallisiksi. Kompromisseihin on oltava valmis, eikä varmasti yksikään osapuoli halua vuosien työn valuvan hukkaan. Ehdotuksista täytyy tulla myös sellaisia, että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia. Nyt täytyy sulkea tie silikoniskandaalin kaltaisilta tapauksilta toivomme, että löydetään sellaisia kompromisseja, jotka lisäävät potilasturvallisuutta ja, ja sidosryhmien sitoutuneisuutta. Ja parlamentin prioriteetit ovat tärkeitä, siksi meidän täytyy neuvotella tiiminä ja olla tässä vahvana rintamana. Kiitos. Kyllä. Kiitos, rouva Kadepah. Ich wollte eigentlich nur... Oikeastaan yksi asia, josta Grosteis jo puhui. Ensinnäkin tämä asia on nyt hyvissä käsissä parlamentissa ja toiseksi lääkinnäiset tuotteet, joissa on, jotka ovat kertakäyttöisiä ja tämä kertakäyttöisyys, sitä pitää noudattaa ja tästä sanasta jo käy ilmi, miten tässä tarkoitetaan. Ja sitten on lääkinnällisiä laitteita, joita käytetään usean otteeseen, niin meillä pitää olla selkeää sääntelyä niiden osalta ja millaisissa olosuhteissa niitä voidaan käyttää, jotta tässä nyt ei sitten tapahdu mitään väärännöksiä. Ja tässä on sitten ero siinä, onko tässä alkuperäinen valmistaja tehnyt laitteen tai onko tässä joku sairaala esimerkiksi tehnyt tällaisen tuotteen. Ja sitten pitää olla selkeät merkinnät, eli esimerkiksi autojen osalta on varausia ja täytyy, tässäkin täytyy tietää, onko kyse alkuperäistuotteesta, eli tämän osalta tarjotaan selkeää sääntelyä. Thank you. Kiitoksia. Any closing? Haluaako, haluavatko esittelijät vielä sanoa lopuksi jotain? Niin, olkaapa hyvä. Minä taidan puhua tänään liikaakin. Anteeksi. Haluaisin vain sanoa, että jos jotkut kollegat haluavat tulla luokseni puhumaan omista kannoistaan, me haluamme, me olemme todella avoimia keskustelulle ja olen samaa mieltä Rova Grostetin kanssa monista näistä kysymyksistä ja toki myös ö, toisten kollegojen kanssa. Tämä on tärkeä kokonaisuus. Me kyllä kuuntelemme teitä ja me haluamme saada aikaan hyvän asetuksen. Se on pääasia. Kiitos. Ja, ich kann mich dem nur kurz... Niin, ihan lyhyesti. Meillä on vielä paljon työtä edessämme. Asiakirjat. Meillähän on näitä, nämä kaksi kantaa rinnakkain, parlamentin ja neuvoston kantaa Ja ensimmäisissä kolmekantaneuvotteluissa meillä oli pitkä dokumentti toisessa joka lyhempi, mutta tässä on paljon teknistä työtä, mutta te, tätä työtä täytyy tehdä. Meidän täytyy suojella eurooppalaisia potilaita ja meidän täytyy löytää sitten järkevää tasapainoista sääntelyä. Ja me toivomme, että tämä asia saadaan sitten hoidettua ennen joulua, jotta ensi vuonna sitten pystymme tästä yksimielisesti äänestämään. Thank you and thank you for Kiitoksia, kiitos ymmärtämyksestänne. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun olin kokonaisen valiokuntakokouksen puheenjohtajana. Tapaamme huomisaamuna kello yhdeksältä äänestysten perkeissä. Oikein mukavaa iltaa!